Ja meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe... Hyvät naiset ja herrat, arvon kollegat, uskon, että voimme aloittaa. Ja tulemme seuraavan esityslistan kohtaan keskustelukomission varapuheenjohtajan Jyrki Kataisen kanssa komissiossa. Hän on vastuussa varapuheenjohtajana työpaikkojen ja kasvun agendasta näin ollen hän vastaa myös suurista teemoista liikennealalla, nimittäin kilpailu, investoinnit ja kilpailukyky. Ja totta kai myös työpaikat ovat asioista hän vastaa. Hänen alalle kuuluu myös esirahasto, strategisten investointien rahasto siis. Ja parlamenttia tullaan nyt kuulemaan tulevina kuukausina sen jatkamisesta. Tänään Jyrki Katainen meille, mitä toimenpiteitä ja tavoitteita on tulossa matkailuliikennealalla. Ja hän puhuu sitten tulevista hankkeista. Minulla on suuri ilo, että pääsitte paikalle tänne tänään. Tervetuloa lämpimästi valiokuntaan. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman, honorable member. Kiitos puheenjohtaja, arvon edustajat. Kiitos, että saan keskustella kanssanne eri aiheista. Haluaisin keskittyä ESIR 1.0 ja 2.0. Ja puhun myös muista aiheista, jotka liittyvät ESIRiin ja suunnitelmaan ensinnäkin muutamia konkreettisia lukuja, sillä muistan jokin aikaa sitten, puoli vuotta sitten, keskustelimme valiokuntanne kanssa siitä, kun komissio ehdotti sitä, että siirretään rahaa verkkonopavälineestä esiriin ja siihen ei suhtauduttu kovin hyvin kaikkialla, mutta meillä on viimeisimmät luvut tässä vuodesta. Tai sen jälkeen, kun ESIR alkoi, liikennehankkeet ovat saaneet rahoitusta siten, että se on saanut aikaan investointeja. Arvotaan 11 miljardia tähän asti, joten yli, yli vuodessa liikenne on hyötynyt 11 miljardia, jos katsotaan sitä paljonko lainoja tai rahoitusta on alkoitu esiristään liikenteeseen, jotta voitaisiin saada nämä 11 miljardia, se on noin 2 miljardia, joten 2 miljardia lainoja tai pääomaa tai muuta on siirretty liikenteelle, ja se on saanut aikaan 11 miljardia lisää investointeja. Sama määrä rahaa, jonka otimme verkkojen Eurooppa-välineestä SEFistä. Tämän lisäksi ehdotamme nyt sitä, että lisätään 1,1 miljardia SEF-tukiin ja tämä 1,1 miljardia voitaisiin käyttää yhdessä Esirin kanssa liikenneinfrastruktuurihankkeissa, joten jos lasketaan niin sanotut tappiot, arvio on se, että TRAN-valiokunta on saavuttanut paljon enemmän kuin menettänyt, joten jos tarkastellaan ainoastaan tukia, on enemmän tukia saatavilla kuin ennen esiriä. Olemme käyttäneet enimmäkseen rahoitusvälineitä ja siihen on hyviä syitä, sillä se mitä olemme oppineet markkinoilta sidosryhmiltä on, että esir-avustukset ovat vähemmän houkuttelevia kuin siis SEF-avustukset ovat vähemmän houkuttelevia kuin ESIR, Puhuja korjaa. SEF-rahoitusvälineet ovat vähemmän houkuttelevia kuin ESIRin rahoitusvälineet. Senpä vuoksi ei ole järkevää, että on paljon SEF-rahoitusvälineitä, jos ei kukaan aio käyttää niitä. Sen sijaan ESIR voi tarjota samaa, mutta positiivisemmin. Kaikki tiedämme taloutemme on nyt neljättä vuotta toipumassa, mutta kasvu on edelleenkin liian vaatimatonta. Erityisesti keskipitkän ja pitkän aikavälin kasvupotentiaali on uhanalaisena, sillä edelleen puuttuu tarpeeksi investointia. Sen takia ESIR on järkevä toiminta, Se ei muuta koko maailmaa, mutta parhaimmassa tapauksessa se voisi antaa panoksen siihen, että kokonaisinvestoinnin tarve täyttyisi kolmasosalla Joten esir voi tuoda kolmasosan helpotusta tähän tuskaamme, mutta muut välineet, niitä pitää käyttää myös kyse ei ainoastaan rahan puutteesta, vaan myös on muita rakenteellisia syitä, miksi investointeja ei ole tarpeeksi. ESIR täyttää tavoitteensa hyvin ja tämä ei toteudu lukujen osilta. Investoinnit hyväksytty Esirille ovat saattaa 138 miljardia vuonna 2007 jäsenvaltiossa, mikä on hyvä luku. 27 jäsenvaltiota, niissä on jo käytetty Esiriä eri tarkoituksia varten ja koko Esir investointimäärä on 138 miljardia tähän asti. Lisäksi täytämme lisäinvestointitarpeita, joita ei olisi tapahtunut ilman Esiriä ESIR voi olla valtava, valtavaa potentiaalia tuova hanke koko EUlle. Siinä yhdistetään EIPn asiantuntijuus eurooppalaisten strategisten investointihankeportaalin tietojen kanssa. Ja se voi auttaa lisäämään investointia avainaloilla EU-taloudessa. Tähän asti Esirin liikennehanke jatkumo kuuluu 16 hyväksyttyä hanketta tai, rah- tai varoja, joista viisi on allekirjoitettu. Yhteissumma on noin 11 miljardia. Lisäksi meillä on muutama meriliikenteen vihreä hanke, jotka ovat saaneet alustavan hyväksynnän EIPn lautakunnalta. Se voisi mobilisoida 3,5 miljardia lisää euroa esimerkkejä esiristä liikennealalla ovat muun muassa innovatiivinen investointifoorumi, jolla saadaan lisää investointeja parantamaan satamien tilannetta Espanjassa. Sitten on myös junapalveluita, alueellisia junapalveluita Italiassa, Puolassa ja yhdistyneessä kuningaskunnassa. Sitten on merkittävä yksityisjulkinen hanke Slovakiassa. Sitten on investointeja vihreiseen meriliikenteeseen ja ureita infrahankkeita ympäri Eurooppaa. Olemme myös kehitelleet välineitä, joilla autetaan investointihankkeja, joilla ne saavuttavat reaalitalouden. Investointineuvontakeskus tarjoaa 360 asteen neuvon niin sanotusti ja teknistä tukea. On hankkeen edistäjiä, julkisia viranomaisia ja yksityisiä yhtiöitä, jotka voivat saavuttaa teknistä tukea, joilla niiden hankkeet pääsevät kunnolla nousuun. Näin ollen ne voivat investointivalmiita, tai ne voivat saada myöskin tietoja sopivista rahoituslähteistä. Neuvontakeskus on käsitellyt jo 257 pyyntöä 28 jäsenvaltiosta. Oletteko käyneet Euroopan neuvontakeskuksen verkkosivuilla? Jos ette, kannustan te tekemään näin, sillä sieltä löytyy paljon tietoa ja tätä viestiä voitte lähettää myös oman vaalipiiriinne jos on tarvetta tekniselle tuelle, jos julkiset viranomaiset tai yksityiset yritykset tarvitsevat neuvoja, miten parantaa hankkeiden laatua, ne voivat löytää kaikkia tätä tietoa verkkosivuilta. Se toimii hyvin. Lisäksi on hyvin lupaavaa, että monet pyynnöt tulevat yksityiseltä sektorilta, joten se on osoittanut selvästi, että parantaakseen hankkeiden laatua se tarvitsee tietoa palveluiltamme ja niitä myös saadaan. Toinen tärkeä kysymys on Euroopan investointihankeportaali. Sielläkin kannattaa käydä. Tällä hetkellä portaalissa on 121 hanketta eri jäsenvaltioista. Tämä portaali on kuin verkko palvelu ikään kuin siellä. Eri toimijat tapaavat. Kaikkien vierailumat hankkeet portaalissa ovat vihreitä. Neljä viidestä infrahankkeesta on kreikkalaisia, tulkkikorjaa, joten katsokaa tätä portaalia. Se on hyvin mielenkiintoinen. Olen matkustellut melko paljon, esimerkiksi Hongkongissa, Etelä-Koreassa, Japanissa, Singaporessa. Aina kun käyn matkoilla, yritän tavata investoijia, erityisesti infrainvestoijia. Ja on melko mielenkiintoista huomata tai kuulla, että ne ovat jo löytäneet Euroopan investointi, tai tämän portaalin osa sanoi, että he käyvät säännöllisesti portaalissa, koska ovat olla ensimmäinen, joka löytää mielenkiintoisimmat hankkeet. Ja esimerkiksi Hongkongissa osa on jo ollut tutustumassa näihin kreikkalaisiin hankkeisiin, mikä on minusta erittäin hienoa. Joten käykää portaalissa, saatte hyvän vaikutelman siitä, miten se toimii. Ja lähettäkää myös viestiä eteenpäin, jos on kuntia, tai jos hallitus aikoo investoida johonkin tai yksityinen sektori aikoo investoida johonkin, niin voivat lähettää hankkeet portaaliimme ja näin ollen saavat globaalia näkyvyyttä. Ainoa tavoite on lisätä kilpailua investoijien välillä ja laskea rahan hintaa, joka menee investointeihin. On tämä hyödyllinen väline, mutta sitä ei käytetä tähän mennessä tarpeeksi, niin joten tarvitsemme apua, jotta voidaan lähettää viestiä eteenpäin vaalipiireihinne. Käykää siis verkkosivuilla. Seuraavaksi haluaisin käsitellä investoinnin esteitä ja miten poistaa niitä. Kuten kaikki tietävät, investointi vaatii selvää ennustettavuutta ja vakaata sääntelyympäristöä, ja konkreettisiin toimenpiteisiin on ryhdytty alle kahdessa vuodessa – ne ovat kaikki relevantteja liikennealalle. Eurostat on numero yksi. Se ja Euroopan PPP-asiantuntijuuskeskus ja EIP julkaisivat ohjeistusta 29. syyskuuta. Siinä selvennettiin eri aspekteja, jotka liittyvät kansalliseen kirjanpitoon, mitä tuli PPPiden rekisteröimiseen erityisesti, miten niitä aseita tulisi käsitellä tätä jäsenvaltiot ovat pyytäneet ja nyt se on tullut. Lisäksi laskimme pääomavaatimuksia, kun investointiin infrastruktuurihankkeisiin. Eli tämä maksu kyky 2 lainsäädäntö Solvency 2. Eli jätimme pääoman vaatimukset pois näiltä yhtiöiltä, vakuutusyhtiöiltä. No, niitä laskettiin noin 30 prosentilla, jos ne investoivat infrahankkeisiin, mikä tuo pääomaa huomattavasti lisää markkinoille. Kolmanneksi komissio työstää myös sitä, että se virtaviivaistaisi menettelyjä, jotka liittyvät lupiin, julkisiin hankintoihin ja valtion valvontaan ja arvioi, että voitaisiinko näitä pääomavaatimuksia laskea pank- pankeille osana sitä, kun päivitetään pääomavaatimusasetusta ja direktiiviä ja Baselin sääntöjä jäsenvaltiotasolla komissio käy rakenteellista vuoropuhelua jäsenvaltioiden kanssa EU-ohjausjakson myötä. Siinä pyritään tunnistamaan investoinnin pullonkauloja. Komissio on jo useita maakohtaisia suosituksia antanut uudistuksille investoinnin alalla. Näitä uudistuksia tarvitaan, jotta voidaan lisätä investointin tasoa jäsenvaltioissa. Seuraavaksi ESIR 2.0. ESIR-investointisuunnitelma ovat muutoksen alkua. Jos ajatellaan eurooppalaista rahoituspolitiikkaa, sillä pyritään optimoimaan rahoitusresursseja, houkuttelemaan yksityisiä investointeja ja pyritään menemään kohti infrastruktuurinnovoinnin ja pk rahoituksia Euroopassa. Sen vuoksi komissio on ehdottanut esirin jatkamista, mitä tulee kestoon ja rahoituskapasiteettiin molempiin Tämän jatkamisen myötä haluamme mobilisoida ainakin puoli biljoonaa euroa investointeja vuoteen 2020 mennessä. Haluamme vahvistaa Esirin takuita osana Verkkojen Euroopan budjettia myös, tai siis Verkkojen Euroopan budjettia on 155 miljoonaa euroa. Tämä kompensoidaan sitä, että avustuksia annetaan 400 miljoonaa euroa olemme ehdottaneet sitä, että tulevaisuudessa ESIRin pitäisi keskittyä enemmän kestäviin investointeihin eri sektoreille, jotta voidaan saavuttaa COP21 tavoitteet. Näin voidaan auttaa siirtymään kohti resurssitehokasta kiertoa ja vähän hiilistä taloutta. Pyritään siirtymään kohti vihreämpiä liikenteen muotoja. ollen myös, kun katsotaan tulevaisuuteen, työstämme asioita myös, myös EIPen kanssa, jotta saadaan uusia tuotteita ja ratkaisuja. Tätä kohdennetaan eri aloihin kaikissa jäsenvaltioissa ja pyritään puuttumaan markkinoiden heikkouksiin eri segmenteillä, mukaan, mukaan lukien liikennalla. Rahoitusvälineitä voitaisiin käyttää, jotta voidaan antaa tukemusta digitalisoitumista varsin muussa tällaiset ERTMS, e rautatieliikenteen hallintajärjestelmät ja hiilestä luopuminen tapahtuisi muun muassa sillä, että puhtaampia ajoneuvoja tuettaisiin kaupungissa kuitenkin. Liikennehankkeilla ei ole rahoituksellista argumentaatio niin vahvasti näin ollen. Esirivalla on ainoa rahoituksen lähde. Komissio on ehdottanut sitä, että käytettäisiin eri rahoituslähteitä, niitä yhdisteltäisiin mukaan lukien tuotteita, joilla on esirin tukea, yksityistä rahoitusta. Tämä tapahtuu sitten, että siirrettäisiin 1,1 miljardia verkko- ja Eurooppa-välineestä Oli kyse sitten ten hankkeista tai hankkeista, joilla on suuri sosiaalitaloudellinen vaikutus, niin lisäkomponentti tällaisessa rahoituslähteen yhdistämisessä auttaa sen, että voidaan puuttua tähän rahoituskuiluun. Näin ollen luotaisiin synergistä lähestymistapaa, jossa näiden molempien kokonaisuuksien parhaat puolet saataisiin esiin. Se helpottaisi myös siirtymää kohti, tai tällaisesta julkisesta rahoitusmallista kohti rahoitusmallia, jossa yksityinen raha on suuremmassa roolissa. Rahoituslähteiden yhdistämisen pitäisi nopeuttaa hankkeiden täytäntöönpanoa, laajentaa hankejatkumoa ja pitää myös pyrkiä löytämään oikea materiaalinen tasapaino. Komissio ja EIP pyrkivät tämän varmistamaan jo siten, että neuvontakeskus on aktiivinen ja että se nimenomaan käsittelee mahdollisia epätasapainoja hankejatkumossa. Siinä kaikki arvon edustajat äh, suurin haaste Esirin kanssa on tiedon puute edelleenkin on muita jäsenvaltioita, jossa ihmisten piti tietää Esiristä, mutta siellä ei tiedä tarpeeksi. Olen matkustanut kaikissa jäsenvaltioissa ja me mainostamme ei joka kaikinen päivä, mutta tarvitsemme apuanne. Tunnette vaalipiirinne, investoijanne, viranomaisenne ja yksityissektorin parhaiten. Kaikki tapahtumat, jotka järjestätte, lisäämään tietoa ovat aina hyödyllisiä. Kiitos. Kiitos varapuheenjohtaja. Ennen kuin tämä kysymykset haluaisin toivottaa tervetulleeksi baden Württembergiläisen ryhmän liikenneministeriöstä. He seuraavat tänään keskustelua tänne. Tervetuloa tänne valiokuntaan. Katain Herra Katainen lentää tämän jälkeen Intian, sen takia meillä ei ole paljon aikaa. Koordinaattorit saavat kolme minuuttia sen takia. Ja muut edustajat sitten minuutin kysymyksiä varten. Ensinnäkin Wim van de Kamp. Voorzitter, dank u zeer. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja kiitoksia komission jäsenelle siitä, että tulit vierailemaan tänne valiokuntaan nyt iltapäivällä. Kollegani edustaja Piper esittää aivan pian omia kommentteja, mutta koordinaattorina minulla on muutama huomio. Ensinnäkin verkkojen Eurooppaan liittyen haluaisin todeta, että se mikä pätee verkkojen Eurooppaan pätee myöskin esiriin. Ja aivan oikein te yhdistitte tämä 22 miljardin verkkojen Eurooppa-rahoituksen 11,8 miljoonaa esirahoitusta on toiminut, mutta tämä ei vielä auta, sillä meidän täytyy 2020 ohjelman puitteissa liikennevaliokuntana löytää vielä rahoitusta. Tätä rahoitusta ei löydetty esiriin ähm, maataloudesta tai muualta. Se löytyi liikennealalta. Tämä tekee meille asiasta vaikean. Esir on sinänsä hyvä, mutta todellakin halusin ylös pöytäkirjan, että olen tämän huomion tehnyt. Ja sitten hyvä puheenjohtaja, mitä tulee ei voittoa tuottavan infrastruktuuriin, sillä meillähän, jotta meillä olisi ansaitsemismalli, meillä on laina ja niin edespäin, mutta laina täytyy maksaa takaisin. Ja 100 kilometriä rautatietä esimerkiksi on jotakin, mitä ei voida esiristä rahoittaa. Se tulee vaatimaan tukia. Haluaisin kiinnittää erityishuomiota tähän, sillä rahoitussekoitus voisi olla hyvä väline. Rautatiesektorilla kuitenkaan kaikki ei ole mahdollista, jos haluamme viherryttää toimintaa. rahoitus oli mahdollista, mutta me tarvitsemme myöskin tukia. Ja sitten meillä esimerkiksi Liesissä, Belgiassa oli ähm, merkittävä metrohanke, mutta sitä ei saatu liikkeelle kansallisen velkautumisen takia. Nyt tähän on puututtu, mutta jos kaupunki velkaantuu, se lasketaan kansalliseksi velkaantumiseksi eteen. Kaikki tiedät, että Belgian velkaantumisaste on melkoisen korkea. Ja sitten sekoitus, 1,1 miljardia mm, sekoituksena on paljon, mutta se ei riitä. Ajattelin, että jos otetaan äh, mukaan verkkojen Eurooppa ja esirahoitusta, rahoituslähteiden yhdistämiseen tämä yksi miljardia aina on äm, luku, joka toistuu Ehkäpä, jos nyt olen oikein ymmärtänyt, niin esiriä voidaan pitää sinänsä jo rahoituslähteen yhdistämisenä. Ja te sanoitte, että 27 jäsenmaata osallistuvat. Olisi hyvin mielenkiintoista tietää, mikä on nyt se, joka ei osallistu. Jos kyseessä on yhdistynyt kuningaskunta, ongelma on ratkaistu, mutta jos kyseessä onkin muu maa, niin sitten olisi erittäin hyvä kysymys, mikä se on. Anteeksi, päätän tähän, päätän tähän mutta mitä Brexit tulee tarkoittamaan? Komission jäsen ei tähän varmaankaan voi vielä vastata, mutta on melkoisin merkollista, jos meillä on esir-hankkeita, joita voidaan aina ähm, Espanjasta yhdistyneen kuningaskuntaan asti vetää. Kiitoksia. Kiitos sitten Robert Sile. Uh, kiitos puheenjohtaja ja kiitos varapuheenjohtaja tästä raportistanne. Tämä kuulostaa aikamoiselta sadulta, mitä kerroitte. Kyllä ymmärrän, että teillä on vastuullinen työ ja teidän on se hoidettava, mutta haluaisin kuitenkin esittää jotain kriittisiä huomioita siitä, miten ESIR toimii liikennealalla. Kolme seikkaa. Ensimmäinen niistä on maantieteellinen jakauma ja äskettäinen investointipankin raportti totesi sama, että jos näitä hankkeita ajaa yksityinen raha, niin sitten se suuntautuu sellaisille alueille, mistä saa lyhyellä ja keskipitkällä tähtäimellä enemmän voittaa ja siksi se on keskittynyt sellaisiin maihin, joissa näitä, tätä tuottaa on odotettavissa aika nopeasti, eikä sitten niille alueille Euroopan unionissa, kuten Etä-Eurooppaan, jossa on liian vähän kehitystä. Ja toinen seikka, jos ajatellaan liikennepolitiikkaa, me otimme käyttöön verkkojen Eurooppa-järjestelmän ja odotuksena oli, että Euroopan unioni saisi aikaisiksi sellaisia hankkeita tai veisi eteenpäin sellaisia hankkeita, joilta ei saada paljon tuottoa. Eli tässä oli rautatieala ja muut, joilla oli erilaiset poliittiset tavoitteet, mutta nyt voidaan havaita, että suuntaus on yhä enemmän teille päin ja muualle ja sieltä tietysti enemmän tuottaa taas tulossa. Eli meidän pitäisi miettiä jonkinlaisia siirtymiä, ei miettiä ainoastaan maantieteellistä jakaumaa, vaan tätä eri eh, liikennemuotojen välistä jakaumaa. Tästä puhuttiin myös DG Movin kanssa. Jos ajatellaan sen näitä yksityisiä kumppaneita, minä Latvian tapausta tutkin, te olette varmasti ajatelleet, että Latvia on jo mukana siellä vasta muuta viikko sitten. Investointipankki tämä allekirjoitti, mutta mitään ei ole vielä mm, saatu vietää eteenpäin. Tämä Latvian hyvä esimerkki, jos ajatellaan eh, näitä eri projekteja. Yksi on tässä kohesiohanke ja yksi on urbaani hanke ja kolmas liittyy myös raitiotie liikenteeseen. Ja tässä on rahasekoitus niin hyvä, että kukaan julkisuudessa ei tiedä, mikä osuus investoinnista menee minne. Ja jos tulee jotain ongelmia. Esimerkiksi yksi näistä rautatievaunuista on jo nimetty hautosmaalinjaksi, eli tämä on mahtavaa brändäystä teille. James sanoi, että no, koska EU eh, e vaati, että tämä mm, tänne laitettaisiin. Eli ei tämä ole kovinkaan hyvä esimerkki. Ja sitten tässä mielessä suunnittelu on tärkeää, jos kunta ottaa kannattaakseen täyden vastuun eh, näiden lainojen suuntaan investointipankilta ja liikepankilta, eikä mieti sitä, kuinka suuri, eh, suuren taakan tämä aiheuttaa suuren 15 vuoden aikana, niin tämä järjestelmä on kyllä aika läpinäkymätön ja varmasti julkisuudessa Esri arvostella tämän pohjalta. Kiitos puheenjohtaja, kiitos äh, varapuheenjohtaja, että tulitte paikalle. Se, mitä esittelitte meille, niin totta kai on niin, että puolustatte esiriä voimakkaasti. Täällä huomasitte jo liikennevaliokunnassa ei ole niin helppoa, koska me näemme tämä niin, että rahoitetaan pois verkkojen Euroopan välineestä. SEF on erittäin hyvin toimiva, tarvitsemme rahaa siellä. Ilmiselvästi on niin, ettei se toimi niin hyvin, että, että saataisiin kestäviä liikennehankkeita kehitettyä. Sanoitte, että ne ovat kestäviä, nämä esirhankkeet mutta se on hankala saada niin houkutteleviksi, että yksityiset investoijat ovat mukaan. Sefissä oli aikaisemmin jo pilottivaihe, jossa yritimme saada mukaan se projekti joko velkalainoja ja vaikuttaa siltä, että liikennealalla, ainakin tieliikennealalla, tällaista tehdään, että on saatu yksityistä investointia sen takia. Nyt sanoitte, että Aasiassa on investoijia, jotka ovat jo löytäneet tämän portaalin. Onko jo konkreettisia hanke hyväks- hankkeita hyväksytty, ovatko ne kestäviä liikennehankkeita, se oli kysymys. Toinen kysymys sanoitte, että meidän pitäisi auttaa teitä, totta kai mielellämme autamme teitä vaalipiireissämme, alueillamme, että sopivat hankkeet tulevat tarkastelluiksi. Onko liian vähän sitten, onko teillä kuvitelma siitä, miten tämä pitäisi mennä? Tiedän, että esimerkiksi, no tulen Saksasta meillä ja muissakin maissa osittain, sisä vesiliikennehankkeita on liian vähän, se voi olla hyvin kestävää, sitten raidehankkeet ehkä myös. Meillä on vaikutelma siitä, että Esirissä on kyse ennen kaikkea tieliikenteestä. Meillä ei ole mitään sitä vastaan. Tarvitsemme teitä myös, mutta kestävä liikennellä ovat rautatie- ja reitit Ja minusta ne ovat tullut liian vähän esille. Mitä meidän pitää siis tehdä alueillamme teidän mielestänne? Nyt minuutti vielä jäljellä. Annan ne Dominik Rikeelle, meidän talousasiantuntijallemme. Jos niin. no, tämä pitää vielä hyväksyä ensin. Verja Kilonen, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset komissaari Kataiselle hänen puheenvuorostaan. Ollaan Euroopassa erittäin haastavan hypyn edessä. Meillä olisi nopeasti saatava koko liikennejärjestelmä vastaamaan EUn ilmastopolitiikan ja Pariisin ilmastosopimuksen velvoitteita. Nollapäästöinen liikennejärjestelmä on hieno tavoite, mutta meillä on konkreettisten keinojen etsimisessä vielä enemmän kuin työtä erityisesti tieliikenteen puolella. Olen ilokseni huomannut, että komissio on tämän ottanut huomioon, mutta paljon on vielä tehtävää ottaen huomioon sen, että tähän mennessä hyväksytyistä EFSI-hankkeista noin 6 prosenttia on kohdentunut nimenomaan tähän, tähän lähestymiskulmaan. Ja kysyisinkin komissaari Kataiselta, onko EFSin käyttöä mahdollista ohjata – vielä vahvemmin nimenomaan liikenteen päästöjä vähentävien investointien suuntaan, jotta jäsenmaat pystyisivät paremmin ja nopeammin vastaamaan Pariisin ilmastosopimuksen velvoitteisiin asettamalla rahoitukselle selvät liikennejärjestelmän vähähiilistämiseen tähtäävät tavoitteet. Ja itse toivoisin, että painopiste olisi painokkaasti vanhenevan kaluston, infran ja liikennepalveluiden päivittämisessä ekologisimmiksi sekä myös hankkeissa, jotka vähentävät konkreettista liikkumistarvetta. Ja valitettavasti tällä hetkellä ei vielä näin ole. Kiitos. Vielen Dank. Jetzt Karin Madelli. Kiitos nyt Kari Madelli. Monsieur. Päivää. Väira Katainen. Ähm me vihreissä olemme tukeneet pitkään tiettyjä ajatuksia, erityisesti olemme tukeneet ilmailualalla mm, lentokenttien toimintaa. Tässä voisi ottaa esimerkiksi esimerkiksi Kööpenhaminan Slotkon lentokentät, jotka eivät edes ole mitään Euroopan kaikkein köyhimpiä kolkkia. Haluaisin muistuttaa, että Eurooppa on vastuussa 10 prosentista globaaleista päästöistä ja 18 prosentista ilmailupäästöistä eh, ja eh, ilmailusektorin kasvaminen ja Montrealin päätökset, eh, ICAOn päätökset, kaikki viittavat siihen, että tällainen ei ole COP21 sopimuksen mukaista. Ensimmäinen kysymykseni on siis hyvin selvä. Kuinka komissio perustelee politiikkaansa äh, lentokenttien kasvatuspolitiikan ottaen huomioon sen, minkälaisia hiilidioksidipäästöjen vähennyspolitiikkoja tavoitteita meillä on vuoteen 2030 mennessä. Ensimmäinen kysymys oli tämä. Toinen kysymys on sellainen, johon kollegat viittasivatkin, mutta kun tarkastelen ensimmäisiä ESIR-hankkeita, joita on valikoitu, huomaan, että kahdeksan niistä, joita EIP on varlinnut, kolme näistä on moottoritien laajennusprojekteja esimerkiksi Italiassa – Uskoakseni tässä Euroopan investointipankki ei pelaa sääntöjen mukaan, sillä jälleen kerran investoidaan vain liikenteeseen, maantieliikenteeseen. Meidän pitää kuitenkin käsittääkseni tehdä älykkäitä investointeja siirtymiseen rautatieliikenteeseen, vesiliikenteeseen ja myöskin kestävään liikkuvuuteen ja uuteen teknologiaan. Minun kysymykseni on hyvin yksinkertainen vaikka jopa komission jäsen Bulch on muistuttanut siitä, että valikoidut hankkeet piti valikoida kestävyyskriteerin mukaisesti. Kysymykseni on hyvin yksinkertainen. Tuleeko komissio nyt palauttamaan oikealle linjalle EIP, jotta vihdoin valittaisiin sellaisia projekteja, jotka vastaavat sille annettua mandaattia. Kiitoksia. Vielen Dank. Jetzt ist die Redezeit. Kiitos. Nyt puheaika on minuutti. Ensimmäinen on Markus Piper. Ja danke, na halbe auf noch von Kiitos. No, sitten minuutti Wim Kampilta, mutta puhun lyhyesti. Minuuttia lisää. No, puoli minuuttia meni jo saanne vielä. Kiitos. Niin, tunnustamme kyllä, että monet hankkeet ovat nyt päässeet käyntiin, että avoimuutta on kuitenkin jäsenvaltioissa on eroja siten, miten tämä uusi väline hyvä, on hyväksytetty mukaan. Tarvit, siellä on tuota tuntumaa, että esiriä ei löydy, tarvittaisi ja pohditaan muita vaihtoehtoja esirille, joten perustavanlaatuisesti tämä on taas siirtymää, rahan siirtymä kohti heikon, heikon, köyhempiä alueita, ei siinä mitään, mutta tämä pitää todeta. Haluaisin nyt suunnata katseni ESIR 2 aikakauteen meiltä on otettu rahaa pois SEFistä, verkkojen Euroopan välineestä, vesiliikenteestä, raiteista. Se on nyt on vähemmän käytössä. Komissiolle kiitos, että tämä on nyt taas osittain ainakin palautettua vaatimuksemme. No en nyt puhu kaikkien puolesta, mutta varmastikin on selvää, että ESIR 2 aikakaudella SEFistä ei pitäisi ottaa mitään pois. Haluamme, että verkkojen Euroopan väline on, tulee vahvaksi. Ehdotan myös, että SEFin ulkopuolella olisi budjettikohta, joka sitten käsitteisi esiriä. Mutta pyydän, ettei oteta näitä aloita eli vesi- ja radiliikentä pois rahaa. Kiitos. Yeah. Kiitos. Nyt Maria Grapini. Mulțumesc mult, domnule președinte, și mulțumesc, domnule comis. Kiitos oikein paljon, puheenjohtaja. Kiitos komission jäsen siitä, että olette täällä paikalla. Olisi hyvä, että aikapaineita ei olisi näin paljon, koska en ehdi muutamassa sekunnissa kaikkea sanomaan. Jos palaisin siihen, mitä sanoitte, niin kyllä te olette hyvin vakuuttava. Aina kun tulette täysistuntoon, niin vakuutatte meidät. Mutta kun sieltä poistumme ja menemme vaalipiireihimme, niin voimme havaita, että asiat ovat siellä toisin. Ja minä tein, niin kuin sanoitte, minä palasin eh, kotikonnulle puhuin ihmisten kanssa siitä, miten esiriä voidaan käyttää, mutta asiat ovat hyvin mutkikkaita. Äskettäin olin mukana rajat ylittävässä konferenssissa, jossa oli myös herra Karma paikalla ja siellä oli kunnanjohtajia, kaupungeista ja kylistä vuoristoalueilla. Siellä on valtavia infrastruktuuriongelmia ja siellä puhuttiin kaikista näistä esteistä, jotka te mainitsitte. Eli aivan ensiksi, jos ajatellaan maantieteellistä jakoa, niin on paljon sellaisia köyhiä alueita, jotka todella tarvitsevat kehittymistä varten apua. Jos emme sinne suuntaa rahaa, niin miten niitä voimme auttaa? Me halusimme selkeät kriteerit, ei ainoastaan se, että ensi, mm, ensiksi hakemukset käsitellään ihan ensin. Meidän pitää miettiä vaikutuksia, mutta on ollut sellaisia rahoitettuja hankkeita, jotka eivät kuitenkaan vaikuttaneet. Timisharan konferenssissa oli bulgarialainen asiantuntija, joka kertoi siitä, minkälaisia ongelmia oli Tonavaan liittyen ja vanhentuneisiin eh, aluksiin. Heidän on vaikea ottaa pois käytöstä vanhoja aluksia? Voisimmeko hakea esirin kautta rahoitusta tähän? Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia hyvä komission jäsen siitä, että olette täällä kanssamme tänään. Puhun nopeasti. Ensimmäinen huomio esiriin liittyen. Te esittelitte nyt puoliväliarvioinnin. Minä viittaisin tähän määrälliseen mm, 30 prosentin rajaan. Eh, liikenteen piti ehm, edustaa 30 prosenttia eli 75 miljardia. Nyt taso on kuitenkin 11 miljardia. Eli vaikuttaa siltä, että me olemme hyvin, hyvin kaukana siitä, mitä on luvattu liikennesektoria ajatellen. Me olemme osallistuneet verkkojen Euroopasta hyvin suuresti tämän eh, takurahaston luomiseen ja tällä hetkellä noin miljardi on otettu liikkeelle sitä varten. On siis selvää, että meidän pitää on selvää, että e- ensimmäisessä tämä verkko Euroopasta saatu rahoitusosuus ei ole kyllin merkittävä vipuvoima. Nyt tässä yhteydessä voimme pohtia eurooppalaisen lisäarvoa ja projektien horisontaalisuutta. Sitten tähän eri rahoituslähteiden yhdistämiseen, esirahoitukseen liittyen on erittäin hyvä toimia näin. Meidän pitää luoda komission sisällä koordinointimenetelmä niin, että meillä olisi kahta erilaista EIPn kanssa käytävää rinnakkaista järjestelmää. Ja sitten tähän yhdistämiseen liittyen, te äsken tässä projekti jatkumossa osoititte tämän jo, mutta myöskin Nämä liittyy niihin hankkeisiin, joita on esitetty. Usein ne kuolevat, koska niitä ei valikoida ä, ähm, mukaan. Ja meidän pitäisi voida ne elvyttää henkiin tässä ä, ähm, projekti jatkumossa. Tämä on mielestäni erittäin tärkeä seikka. Sitten kaksi huomiota. Ensinnäkin säätely, josta puhuitte, on erittäin tärkeää. Kaikki ovat hyvin huolissaan Basel kolmosesta. Ja tässä vaikuttaa siltä, että mennään väärään suuntaan. Minä nyt... Ä, äh, rohkenen tehdä ehdotuksen äh, jäsenmaiden äh, vakavaraisuuteen liittyen ja julkiseen velkaan liittyen. Me emme halua tässä vakaussopimuksen rajoja ylittää ja minä mieltä, että meidän pitäisi näihin investointeihin lukea mukaan äh, velka maksujen takaisin maksamisen mukaisesti, eli laskea tämä velka kahdelle vuodelle, jos jos meillä on vaikka 40 vuoden projekti, niin olisin mielestäni äm, kimmeko innos, investoida. Ja sitten vielä pari asiaa. Esir 2, tässä EPP-kollegatkin varmaan samaa mieltä. Siinä tässä yhteydessä me emme saa enää ottaa SEFistä, vaan päinvastoin. Kiitos, Elisabeth Fossenburg. Kiitos, Elisabeth Fossenburg. Κύριε Επίτροπε, ευχαριστούμε για... Kiitos. Θέλω να σας ρωτήσω, εν γνώση ότι το επενδυτικό... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin esittää teille seuraavan kysymyksen. Ottaen huomioon, että tämä investointipaketti, siitä pitää puhua Kreikassa, näin on tehty, ja puhutte myös tästä portaalista ja sen näkyvyydestä. Mutta haluaisin sanoa, että positiivisen energian alusta, joka on yksi hyvä esimerkki tästä politiikasta ja siellä kerrotaan rakennusten energiatehokkuudesta liittyen ainakin 11 alaan. Ja yksi yksityinen ja julkinen ala on siellä mukana. Ja haluaisin kysyä, voisiko Kreikkakin käyttää tätä alusta, että voitaisiin käyttää hyväksi investointisuunnitelmat liikennealalla ja matkailualalla. Minun maani osalta nämä ovat kaikkein tärkeimmät strategiset alat, erityisesti tässä tämän taloustilanteessa. Kiitos sitten Ines Aila Sender. Kiitos puheenjohtaja yllätyin siitä, että minut oli ehkä unohdettu, vaikka olen esittelijä. Ehkä saan tässä kun lisää minuutti lahjaan. Herra Katainen, minä olen nyt lukenut läksyn ja minä kutsui tänne minun alueeni taloudelliset toimijat paikalle ja investointipankki kutsuttiin myös Aragonin ja muualle Espanjaan. En tiedä, olemme nyt saaneet muita, muuta aikaiseksi kuin tiedon vaihtoa, mutta se on ainakin tehty. Liittyen siihen, mitä te sanoitte, te olette saaneet oppia ja mekin olemme saaneet oppia eh, ESIR 2.0 varten. Jos ESIR 1.0 otettiin verkon Euroopasta 25 prosenttia kokonaismäärästä, niin on voitu havaita, että liikenteen osalla tässä on aina ainoastaan 8 prosenttia eh, tuotto, ja, ja sitten on tosiaan aloja, joissa ei ollenkaan mutta ollaan voitu havaita, että jos e, ei käytä liikenteeseen, niin sitten se menee muille aloille, vaikkapa televiestintään, eli FC, ESIR 2.0 emme halua, että tehdään samalla tavalla. Eli nyt pitää tietää, mikä on tulossa verkkojen Euroopasta, tai ja se on vähintäänkin saatavilla, tai sitten tiedä jotain muuta. Ja sitten toinen seikka, kun tässä e, tasoa on muutettu, josta voitaisiin 2-3 prosenttia alentaa, niin ei pitäisi ottaa verkkojen Euroopasta enää mitään ja nämä rahat voitaisiin käyttää paremmin. Ja toiseksi, jos nämä pidetään verkkojen Euroopassa, niin voitaisiin investointipankille osoittaa tämä rahoituslähteiden yhdistäminen, eh, sillä muuten emme tiedä, mihin rahat ovat menossa. Ja sitten tämä Golden Root on jatkossakin asia, jota haluan ähm, korostaa ja on todella outoa, että te olette ähm, ottaneet pois tämän asian Tietysti moottoritiet ovat kestäviä, mutta kuitenkin jos ajatellaan näiden infrastruktuurien ylläpitoa ja mm, parantamista, niin sitä tarvitaan kiireellisesti Euroopassa. Ainakin nämä pitäisi pitää esirissä. Kiitos. Kiitos Ines. Haluaisin sanoa, että, sanoa, että koordinaattorit saavat puheenjohtajan sitten yksittäiset edustajat ilmoitit vasta hyvin myöhään puheenvuorolle, sen takia tämä tuli nyt vasta. Nyt Ardeli. Dordeli. Um, ähm. Dordeli. Act- uh, may I? No, no, no, okay. Anko puhua? Selvä. Niin, minulla kiitos, että tulitte paikalle. Muutama asia Ensinnäkin kun viimeksi katsoin EIP-verkkosivuja, löysin noin 189 tai jotain hanketta, mikä on hyvin vaikuttavaa, vaikka sanotte, että nyt on vain 16 liikenne, jossa liikenne on mukana, joten no, siinä mielessä se on alhainen luku, suhdeluku. Monet kollegat myös ovat huolissaan maantieteellisestä jakaumasta, ja kun katsotaan sitä, niin löysin noin kolme hanketta, jotka on allekirjoitettu. Miltä aloita vain yksi niistä liittyy liikenteeseen, mutta nämä ovat siis vain kommentteja. Sitten kysymys vielä. Mainitsitte ulkomaiset investoijat ja tietääkseni nämä ulkomaiset investoinnit tulevat hanke alustoille eivät suor, portaaleihin eivät suoraan hankkeisiin, korjatkaa jos olen väärässä, mitä sitten tapahtuu, jos Aasian investoija haluaa investoida hankkeisiin tai portaaleihin? Tai onko meillä jo kiinalaisia mukana tai arabeja? Olisi mielenkiintoista kuulla. Danke sehr. Jetzt Kiitos. Nyt Deidre Kluun. Hi. Yeah, have it. Thank you, Chairman. Thank you. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komission jäsen. Itse asiassa tässä tuli nimenomaan se kysymys, jonka minä halusin esittää. Äh, kollega Delisen esitti investoinnit, rahoitus, äh, yksityissektorin investoinnit esiriin. Ne ovat hyvin tärkeitä seikkoja. Voisitko kommentoida sitä, kuinka rahoitustrendit ovat muuttuneet, jos ajattelemme esimerkiksi Yhdysvaltain eilistä vaalitulosta, äh, markkinoiden luottamusta, Brexitiä, näitä muutoksia ja sitä, mitä olemme nähneet Aasian markkinoilla, esimerkiksi Euroopan ulkopuolella. Minua kiinnostaisi hiukan, onko teillä ähm, näkemyksiä ja kokemusta tätä alaa koskien. Kiitos sitten, edustaja Aguilar. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos herra Katasille siitä, että hän on tullut tänne paikalle. Tämä on todellakin liikennevaliokunta, mutta myös matkailuvaliokunta. Ja koska tämä on tärkeä toimiala meidän maissamme niiden talouden kannalta, mutta myös Euroopan talouden kannalta, niin minä haluaisin kysyä onko tiedossa matkailualan hankkeita, jotka ovat saaneet esir tukea? Minkälaisia suosituksia voisitte antaa, jotta meidän maissamme, erityisesti minun maassani Portugalissa, sielläkin minä olen panossa pystyyn tällaista eh, PK-yritysten yhteenliittymää. Ja se tärkeää, että PK-yritykset voisivat saada tietoa siitä, miten rahoitusta voidaan tämän ohjelman kautta saada. Mitä voisitte meille suositella? Miten voisimme työskennellä yhdessä niin, että nämä PK-yritykset voisivat osallistua ja osallistua rahoitukseen ja näin luoda työpaikkoja. Kiitos sitten isos Kumbilbao. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen, minulla on konkreettinen kysymys. Te varmasti tunnette Vanguard-hankkeen, jossa on mukana eri alueita. Eilen pidettiin täällä parlamentissa kokous, mutta tämä hanke, sillä on kuitenkin seuraava ongelma. Mukana on eri alueita, kuten tiedätte pitkään. Siellä on pilottihankkeita, jotka on suunnattu teollistamiseen, teknologiseen tuotteisiin ja teollistamiseen 4.0. Ja kuitenkin kun tarvitaan sitten eh, tuotekehitystä, niin Ongelmana on se, että Junckerin suunnitelma ei auta, ei myöskään EAKon rahoitus, mikään ei auta. Ja että kuitenkin nämä tuotteet ovat juuri sen mukaisia, mistä komissio puheessaan puhuu. Eli halusin kysyä, onko tarkoituksena tuoda jonkinlaista joustavuutta Junckerin suunnitelmaan tai johonkin muuhun hankkeeseen, jotta sinne voitaisiin ottaa mukaan nämä hankkeet näiltä alueilta. Siinä on ollut mukana kehityskeskuksia ja yrityksiä ja kaikkein kehittyneimmät yritykset näillä alueilla. Haluaisin kertoa, kuten teille on varmasti jo ilmoitettu, että jos komissio ei tee tärkeää päätöstä auttaa näitä kaikkia, niin kaikki tämä työ ehkä jää aivan nolla tilaan ja näin viedään pois motivaatio kaikilta näiltä taholta, jotka ovat kuunnelleet komissiota ja pyrkineet näin onnistelemaan. Kiitos. Ja, vielen dank. Kiitos paljon. Niin, täällä puhuttiin verkkojen Euroopan välineestä. Siitä on keskusteltu pitkään, meillä loistavia hankkeita ja nyt sitten sanotaan, että niin, niin paljon rahaa, siinä on voitettu, mutta mitä tulee sitten hankkeisiin, jos hanke sinusta on toiseen suuntaan, niin se oli väärin, vaikka paljon rahaa on käytetty, sillä haluatte estää ilmastonmuutoksen, haluatte tuoda Euroopan yhteen ja luoda työpaikkoja. Kaikki tämä pitää ottaa huomioon hankkeissa, esimerkiksi Valensiasta Brysseliin 800 metrin tauko, tai siis pätkä puuttuu, muuten päästäisiin Valensiennistä Brysseliin paljon nopeammin junalla. Miten voidaan asettaa kannustimia, että tuohon investoitaisiin rahaa? Tai Berliinistä Breslauhun, siinä 50 kilometrin puuttuva pätkä maksaa 100 miljoonaa sitten juna tai matka-aika vähenisi kahdella tunnilla muun muassa. Se pitäisi pitkin neljään viiteen vuoteen, niin se maksaisi sitä takaisin. Tai sitten on toinenkin hanke, jossa puuttuu, johon tarvittaisiin silta, jolla säästettäisiin 100 miljoonaa kaksi tuntia matkaa aikaa vähenisi ja siirrettäisiin nämä raideliikenteelle kohti tie, tai tieliikenteessä, se olisi ekologista myös. Sen takia, miten nyt sitten suuntaatte näitä hankkeita oikeaan suunteisiin, että nämä tavoitteet. Viimeinen kysymys sitten vielä tämä lista. Voisimmeko saada sen näistä hyväksytyistä hankkeista ja suunnitelluista hankkeista ja myös perusteet sille, miksi tämä tai tuo on valittu ja miksi tämä tai tuo ei. Tiedän, että teillä on kiire, mutta nyt saatte vastata. Thank you very much. I'm really going to... Paljon kiitoksia. Minä todellakin olen lähdössä Intiaan ja niin minulla on vain viisi minuuttia aikaa enää. Pyrin nopeasti puhumaan. Te voitte kaikki meidän allekirjoittamamme projektit löytää EIPn verkkosivuilta. Sitä pidetään ajan tasalla. Äh. Syyt. Syyt, miksi nämä on valittu. Ähm, ESIR 2.0 on velvollisuus ähm, selventää, miksi tietty projekti on valittu. Tämän me halusimme taata siksi, että haluamme taata sen, että kaikki pystyvät arvioimaan esirin tarjoavaa lisäarvoa EIP-normaalin palveluun verrattuna. Ensinnäkin eh, verkkojen Euroopasta ei leikata. Sen sijaan 1,1 miljardia eh, SEF-rahoitusta kasvatetaan. Tämä liittyy rahoituslähteiden yhdistämiseen esirissä. Eli lisää rahoitusta 1,1 miljardia ja tämä sekoitetaan yhdistetään esirahoituksen kanssa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että vaikutus tulee olemaan maksimaalinen. Ja me voimme rahoittaa sellaisia projekteja, joita vain esir ei ole voinut rahoittaa yksin, koska niiden tuotantoennustus oli liian matala. Eli tämä sopimus on melkoisen hyvä. Toisekseen ESIR 2.0 asetuksessa mainitaan, että ainakin 40 prosenttia esirahoituksesta pitäisi kohdistaa COP21 tavoitteisiin. Tämä voi tarkoittaa monia eri asioita. Tämä voi tarkoittaa erilaisia asioita liikennesektorilla, mutta myöskin energiatehokkuudessa, energia-alalla ja niin edespäin. Toinen asia, maantieteellinen jakautuminen, tämä on todellinen haaste. välillä vaikuttaa siltä, että tämä on kuin työnnettäisiin käärmättä pyssyyn, kun eräät maat ovat niin haluttomia toimimaan. Tämä on hämmästyttämää. On kulttuurillisia syitä tähän luonnollisesti, mutta välillä eroja on myöskin yksityissektorin kulttuurien välillä naapurimaissakin. Jos katsotaan vaikkapa Bulgaria siellä on jo kolme pk-yritystä, joka on, jotka ovat allekirjoittaneet esirhankkeita. Tämä tulee kasvattamaan rahoitusta siellä siis paljon. Ja Romaniassa minä olen ä, ähm, suurempien pankkien johtajia tavannut, mutta kaikki sanovat että ei kysyntää, meitä ei kiinnosta. Romaniassa pk-yritykset eivät voi sanoa, saada rahoitusta, kun pankit sanovat, että Kysyntää ei ole ja heitä ei kiinnosta. Minä en ymmärrä tätä. Ehkä tässä on jonkinlainen logiikka, mutta minä en sitä näe. Eräissä maissa keskushallinto, kun selitän mitä ESIR edustaa, sanoo, että eikö tämä ole tuki, ei tämä rahoitusväline, no meitä ei sitten kiinnosta. Kun taas erät alueet ovat pidemmällä ajattelussaan ja Yleensä minä olen itse asiassa kiinnostuneempi tapaamaan alueellisia edustajia, äm, alueellisia johtajia kuin hallituksia, sillä he ovat usein valmiimpia toimimaan, mukaan lukien kaupunginjohtajat, he ovat usein avomielisempiä. Älykkäät investoinnit, älykkäisiin Ähm, infrastruktuureihin, mukaan lukien liikenneinfrastruktuurit. Tässä kaupunginjohtajat ovat erittäin hyviä kumppaneita. He ovat äh, avoimia kaikille mahdollisuuksille. He ovat valmiita siirtymään eteenpäin. Kun pyrimme selittämään sen hyödyn, joka voi olla rakennerahastojen, äh, verkkojen Eurooppa-rahoituksen ja esiirin yhdistämisellä, alueelliset johtajat ja kaupunginjohtajat äh, ovat valmiimpia kuin kansalliset johtajat. Tämän vuoksi me tarvitsemme teidän apuanne viestin välittämiseen, ei vain ministereille, vaan myöskin yksityiselle sektorille ja alueellisille johtajille. Meidän täytyy osoittaa heille ähm, tämä viesti ja osoittaa nämä verkkosivut, joilta saa hyvää tietoa ja myöskin antaa esimerkkejä siitä, mitä muut maat ovat tehneet hyvin. Haluaisin palata tähän kreikkalaiseen kysymykseen ja formiajatteluun yksi projekteista, joissa todellakin haluaisin, jota haluaisin rohkaista teitä tarkastelemaan, on energiatehokkuusprojekti, johon kuitenkin viittasitte Ile-de-Francein alueella Pariisin ympärillä. Siellä tehtiin julkisen ja yksityisen kumppanuuden yritys ja siellä 30 000 asuntoa äh, remontoidaan energiatehokkaammiksi ja kahdeksan euroa säästyy kuukausittain tämän ansiosta ähm, kotitaloutta kohti. Siis 40 000 äh, taloutta ja äh, Esir osittain rahoittaa tätä ja he saavat teknistä apua investointifoorumilta. Sama malli voitaisiin kopioida vaikka Kreikkaan tai Portugaliin turismisektorille. Esityisesti Kreikassa ja Portugalissa, missä pankkien rahoituskapasiteetti ei ole paras mahdollinen, missä yrittäjät eivät saa järkeviin hintoihin rahoitusta. Ainakin ne on Kreikassa. Jos meillä olisi tällaisen julkisen ja yksityisen kumppanuuden foorumi, joka voisi rahoittaa infrastruktuuria. Näin Esir voisi tarjota lainoja, voisi tarjota takeita ja meillä olisi mahdollisuuksia. Ehkä pöksytyn sektori voisi tähän osallistua ja näin PK-yritykset pääsisivät kiertämään tämän pankkien aiheuttavan ongelman. He saisivat äm, rahaa ja investointeja. Mutta välillä esimerkiksi Kreikassa – rakennerahastoista vastaava ministeri tuntee asiat hyvin. Ja minun kabinettini jäsen on monta kertaa vierailut Ateenassa. Me olemme auttamaan. Toivottavasti saamme tulosta aikaa, mutta yleisemmin ottaen välillä kohtaamme vaikeuksia, kun hallituksia Hallitukset sanovat, että he eivät ole kiinnostuneet yksityisistä investoinneista ja välittävät vain julkisista investoinneista, koska sitten he voivat näin kannattajille näyttää, että ovat itse saaneet kaiken aikaan. Ette voi kuvitella, minkälaisia juttuja mekin kuulemme. Siksi nämä ilmeiset ongelmat täytyy kiertää alueet, alueelliset johtajat myöskin yritykset, meidän täytyy heidän keskuudessaan tietoisuutta kasvattaa. Yksi konkreettinen asia, jonka voimme saada aikaan, jos, jos haluamme, on se, että organisoisimme esimerkiksi matkailusektorille tapahtumia tai sitten vaikkapa äm, alueellisia tapahtumia ja sinne voidaan komission edustajia ä, äh, kutsua puhumaan esiiristä ja me voimme saada sinne siis paikalle asiantuntijoita, jotka kertovat ihmisille, mistä esirissä on kyse. Nämä mahdollisuudet ovat olemassa. Olkaa niin hyvät, järjestäkää tapahtumia ja kasvattakaa tietoisuutta. Sitten kestävät hankkeet. Mainitsin jo sen, että ESIR 2.0 sisältää säännön, jonka mukaan 40 prosenttia rahoituksesta ainakin pitäisi mennä ilmastonmuutos vastustaviin hankkeisiin. Vähähiilinen talous on luonnollisesti osa tätä. Esimerkiksi latausasemat, jotka eivät ole kovinkaan tuottavia, sillä latausasemat ovat elinkaarelta melkoisen lyhkäisiä tällä hetkellä, ainakin näin minulla on kerrottu. Teknologia ei ole vielä kehittynyt niin nopeasti ja ne toimivat vain pari vuotta ja tuotto investoinnille ei ole riittävä. Yritykset eivät halua investoida niihin. Tässä ESIR voisi tuottaa hyötyä, erityisesti rajat ylittävillä alueilla. Jos me haluamme tukea liikenteen sähkön siirtymistä, kuten haluamme, tässä latausasemat ovat kriittisessä roolissa ja ESIR voisi auttaa. Ja myöskin bioenergia, biopolttoainesektori voisi hyötyä esiristä myöskin älykkäät kaupungit. Olen tavannut monia kaupungin johtajia e, ja olimme e, älykkäät kaupungit ratkaisuja tarkastelleet. Komissionisen Bulge on ajanut sellaista ajatusta, että eurooppalaiset kaupungit voisivat yhdessä tilata e, sähköbusseja sen sijaan, että Bratislava tilaisi 50, jos viisi muuta kaupunkia heidän kanssaan tilaisi niitä vaikka 5000, niin hinnat laskisivat ja näin Esir voisi tässä tapauksessa tarjota hyvää rahoitusta. Hyvin paljon älykkäitä tapoja on ja minä olen aivan valmis toimimaan teidän kanssa, niin jos tarvitsette mitä tahansa lisätietoa tai apua, käyttäkää meitä, mutta käyttäkää myöskin meidän edustajiemme kentällä. On erittäin tärkeää, että kaupungit ja kaupunkialueet, alueelliset johtajat ymmärtävät, että hekin pystyvät käyttämään komission asiantuntemusta ja järpeän tuntemusta kentällä. Sitten vielä pari sanaa Äh, ESIR 2.0. Me haluamme hyvin selkeästi lähettää sellaisen viestin, että me halua enää lisää moottoriteitä vanhoissa jäsenmaissa, joita esiristä rahoitettaisiin. Tämä on mahdollista vain kohesioalueen maissa tai äh, rajat ylittävissä hankkeissa kohesiomaan ja ei-kohesiomaan välillä, sillä esiiristä osittain rahoitettu moottoritie Saksassa ei siinä ei ole kyllä juuri järkeä. Jos moottoritiet ovat, äh, eivät ole Saksassa kannattavia, niin missä ne sitten ovat kannattavia? Sen vuoksi tämän kaltaisia projekteja ei enää rahoiteta, ellei kyseessä ole kohesiomaa. Ja myöskin parannukset ovat yhä mahdollisia. Se on kohtuullista kyllä. Mutta tämän kaltaiset uudet moottoritie hankkeet vanhoissa jäsenmaissa tai hyvin pitkälle kehittyneissä maissa ovat sellaisia, jotka nyt meidän tukiamme saa. Kansainväliset investoijat ovat yhä kiinnostuneempia eurooppalaisista mahdollisuuksista, sillä palaute, jota minä olen saanut, on sellaista, että omaisuusarvot ovat melkoisen matalalla Euroopassa tällä hetkellä ja investoijat olettavat, että jos investoivat esimerkiksi kiinteistöön, hinnat tulevat nostamaan nousemaan. Ja myöskin äm, tällä hetkellä äm, äh, tuotavat on melkoisen matalia, mutta niiden odotetaan nousevan, joten ulkomaisten suorien investointien houkuttelevuus on Euroopassa suurempaa kuin ennen. Kiinalaiset ovat investoineet Eurooppaan paljon, tämä on mielenkiintoista, sitä täytyy tarkastella, mutta tavalliset tavallisiin sektoreihin tehtävät investoinnit, miksipä ei. Me lämpimästi toivotamme tervetulleeksi kiinalaiset investoijat. He ovat vapaita kehittämään toimintaa Euroopassa. Luonnollisesti tiettyjä kysymyksiä tulee jäsenmaissa tai sidosryhmissä ottaa huomioon. Epävarmuus on aina myrkkyä investoinneille ja tämän aamun vaalitulos ei tehnyt asioista lainkaan helpompia. Me emme tiedä, minkälainen vaikutus tulee olemaan äh, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä tällä tuloksella, mutta toivottavasti ei liian rankka. Ja sitten vielä viimeinen asia. Tiesittekö, että Esir on tehnyt sopimuksen 220 kymmenen pankin kanssa, kansallisen tai alueellisen pankin kanssa tai kansallisen liikepankin kanssa. Ja se tulee 280 000 PK-yrityksen hankkeita rahoittamaan. Siis 280 000 PK-yritystä saa rahoitusta jo nyt esiirin ansiosta. Tämä on nyt ensimmäisen vuoden tulos, mutta ongelma on se, että ne pankit, jotka tarjoavat tätä rahoitusta, eivät kerro asiakkaille, että tämä on EU-rahaa. Me rohkaisemme vahvasti pankkeja kertomaan, että he onnellisesti Euroopan unionin resursseja jakavat. Se olisi reilua, olisi reilua se mainita yrittäjälle. Paljon kiitoksia. Ja. Vielen Dank, Herr Kiitos, varapuheenjohtaja. Toivotamme hyvää matkaa Intiaan ja onnea menestystä. Wir kommen dann zum nächsten Tagesordnungspunkt, die Logistik. logistiikka eu eri liikennemuotojen yhdistäminen uusissa Euroopan laajuisten liikenneverkkojen käytävissä. Tämä on meidän valiokuntamme mietintö ja esittelijä on Ines Ajala Sender. Olkaa hyvä. Sí, gracias. Eh. Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi haluaisin kiittää kollegoja sydämesti siitä, kuinka paljon he ovat ponnistelleet tehdäkseen esittäkseen tarkistuksia, joilla voidaan parantaa tekstiä ja me työstämme erilaisia kompromisseja, joilla voitaisiin pyrkiä parantamaan tätä alkuperäistä ehdotustamme. pidämme kokouksen varjoesittelijöiden kanssa ja siellä tarkoituksena olisi esitellä teille näiden kompromissien tulokset, mutta haluaisin tässä vaiheessa jo sanoa, että haluaisin periaatteessa erityisesti korostaa tavara liikennettä, sillä se on yksi meidän suurimmista ongelmistamme Euroopassa. Olen hyväksynyt työtään ehdotuksia siinä mielessä, että ehkä voisi olla yksi erityinen koordinaattori tätä korostamista varten, joka käsittelisi logistiikkaa. Ehkä tämä olisi näin näkyvä toimintatapa te sanoitte, että olisi yksi ainoa koordinaattori. Ehkä tämä voisi olla tällainen yleinen horisontaalinen tehtävä, kenelle annettaisiin. Ja sitten se, että kansalliset ohjelmat huomioisivat eurooppalaisen ohjelmoinnin. Ehkä tässä on vähän radikaalikon, ehkä tämä menee liian pitkälle teidän mielestänne, mutta että ottaisiin esille se mahdollisuus, että voitaisiin määrätäpä sanktioita tai voitaisiin käyttää eurooppalaista ohjausjaksoa, jotta voisimme varmistaa sen, että jos kansalliset ohjelmat eivät ole yhteen sopivia sen kanssa, mitä Brysselissä neuvostossa päätetään, niin sitten tulisi ainakin jonkinlaisia sanktioita niille. Myönnän, että meillä on tämä osuus Otitte mukaan lentoasemat, jotka olin unohtanut, mutta kyllä kaikki nämä solmukohdat olin huomioinut. Ja on totta, että on sellaisia tarkistuksia, joissa ollaan vasta hakoisia eh, sen suhteen, että tavaraliikenteessä on tarpeen se, että Euroopan verkoissa, ei välttämättä suurissa ohjelmissa, joista puuttuu rahaa, mutta ainakin joissain tapauksissa, joissain yhteyksissä voitaisiin huomioida se, että eh, ulottaisiin eh, kauas sinne alueille eh, multimodaalisella tavalla. Ja tämä liittyisi sitten verkkojen Eurooppaan tai kansallisiin ohjelmiin, jotka olivat mukana globaalissa verkossa. Ymmärrän, että joitain varaumia on, koska minä vastustan tätä eh, keskittämistä, mutta koska itse verkon Euroopassa on nämä kaksi eri tasoa, niin olisi hyvä, että ainakin yhdessä eh, yhteydessä olisi tämä mahdollisuus, että voitaisiin lisätä sitä mm, tavarakuljetusten määrää, joka on otettava mukaan eurooppalaisiin verkostoihin. Ja sitten on koko tämä asia, kokonaisuus, eli nämä multimodaaliset solmukohdat ja sitten on tämä urbaani kaupunkiosio, jonka tekin olette huomioineet. Ja näitä solmukohtia, kaupunkisolmukohtia pyritään vahvistamaan. Minä pyydän, että 2017 tai ehkä, jos tämä on liian aikaisin, niin 2018 ainakin tämän SEFin aikana voitaisiin erityisesti eh, pyytää sellaisia hankkeita, joissa kaupunkilogistiikka olisi kerke- keskeisellä sijalla, koska siellä tämä multimodaalisuus on juuri ongelmana. Ja jos ajatellaan sitten näitä mittoja ja painoja, niin on havaittu, joillain on ongelmia ja varaumia niihin liittyen, mutta minä olen sitä mieltä, että jos ei saada aikaiseksi tasapainoa sen välille, että voidaan parantaa verkkojen jatkuvuutta, niin se, että lähdettäisiin muuttamaan eh, nykyistä tilannetta liittyen näin suurin rekkoihin, niin enpä tiedä, ottaen huomioon, että menossa myös automatisaation, automaation suuntaan, niin minä suhtaudun ehkä tähän asiaan vähän varauksellisesti. Minä siis mahdollisuuksien mukaan pyrin huomioimaan kaikki tarkistukset, erityisesti niissä esitetyt pääseikat ja ne sitten tämän viikon loppupuolella tulevat kompromisseissa teille. Kiitos sitten Claudia Schmidt. Ja Dankeschön. Kiitos. Minä ihmetytti hieman, sillä minusta 210 tarkistusta tällaiselle mietinnölle, jossa pitäisi on niin paljon kiistaa, on suuri luku, mutta on tiettyjä hiertymäkohtia, CO2-tarkistukset muun muassa, EPP tietysti ei vastusta sitä, että näitä päästöjä vähennettäisiin. On muutama tarkistus kuitenkin, joka menee liian äärimmäiseen suuntaan ja uskoisin, että kompromissein tämä pitäisi hoitaa, että kaikki sen kanssa voidaan elää. Ja että ympäristöiseksi pitää tuohon ihmisten ja talouden tarveet hieman ja siitä ne keskiö hieman lisää. Nämä ovat asiat, jotka voidaan ratkaista yhteisesti vain kompromissein. Sitten rajat ylittävät hankkeet äh, ja niiden seuranta. Kyllä, siitä sanottu on erittäin hyvä komissio ja edistämisvälineet ottavat huomioon tämän problematiikan hyvin, mutta poliittinen paine liikenneministereihin voi minusta olla myös asia, joka ei liene haitaksi. Erityisesti kun otan huomioon eri kansalliset infrastruktuurit, hankesuunnitelmat, tässä minusta voitaisiin olla läpinäkyvämpiä. Myös ottaen huomioon se, että on tiettyjä jäsenvaltioita, joita se ei kuitenkaan ehkä miellytä, mutta ongelmat, jotka tähän liittyvät, ovat joskus valtavia, eivät välttämättä ihan uusia. Sitten logistiikkakoordinaattorikysymys on varastojen kokouksessa. Siitä keskustellaan varmasti paljon. Tässä on, on vielä ongelmia, miten tämän pitäisi toimia ja miten voidaan saada suurin hyöty tästä irti. Siitä käydään varmasti paljon keskustelua vielä. Se, mikä minä miellyttää, on, että lähes kaikki ryhmät tämän teeman lennokit ovat ottaneet mukaan tarkistuksiinsa. Tämä aihe on äärimmäisen tärkeä ja olen vakautunut siitä, että tästä löydetään varmasti myös kompromisseja ryhmät ylittävällä tavalla. No tämä sanoin jo viimeksikin. Nämä poikkeukset vakausehdoista. No, siihen en oli onnellinen lisävelka ei välttämättä johda parempaan infrastruktuuriin. No, siinäkin pitänee löytää konsensusta, tai sitten ei. Minä iloitsen kovasti se, että päinvastoin kuin monissa muissa mietinnöissä tässä ei tehdä vaalipiiripolitiikkaa, vaan että kaikki kollegat toimivat järkevällä tavalla ja työstivät juuri tätä mietintöä. Kiitos. Kiitos Isaskun Bilbao. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos esittelijälle Inesille tästä työstä. Sinä mainitsit tässä kaikki nämä ehdotukset ja kaikki sopimukset, joihin pyrit pääsemään, niin tässä on jo aika paljon tekemistä, eli kiittäisin häntä tästä. Me olemme esittäneet 14 tarkitusta, jossa on kaksi pääajatusta. Ensinnäkin se, että voitaisiin tälläkin alalla edistää digitalisointia niin, että vahvistettaisiin uuden tekniikan käyttöä käyttämällä innovaatiota. Tämä on tärkeää, jotta voidaan parantaa liikennealan toimijoiden asemaa ja voidaan parantaa liikenteen tehokkuutta näin ja ehkä voitaisiin edistyä myös hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Tämä auttaisi ympäristöä. Ja toisaalta tarkistuksissa pyritään johdonmukaisuuteen. Tässä on käyty läpi kaikki prioriteettihankkeet, mutta nyt kolme vuotta myöhemmin emme ole kovinkaan optimistisia, koska jäsenvaltiossa tehdään ihan mitä halutaan eikä meillä ole mitään välinettä, jonka pyrimme 2013 ottamaan esille tai ottamaan käyttöön, jolla voitaisiin jotenkin pakottaa jäsenvaltiota tai määrätä jonkinlaisia sanktioita, jotta ne todellakin panisivat täytäntöön näitä hankkeita, jotka ovat vuodesta 1994 asti olleet prioriteettihankkeita, mutta kuitenkaan ei ole johdonmukaisuutta jäsenvaltioiden välillä. Eli nämä ovat meidän pääajatuksemme. Kun esittelijä tästä on puhunut, niin me haluaisimme vaatia, että oltaisiin eh, johdonmukaisia kansallisissa hankkeissa ja Euroopan laajuisissa hankkeissa. Tänä aamuna on voitu havaita, että rautateiden kehittymättömyys johtaa siihen, että suuri osa matkailuliikenteestä tapahtuu lentoteitse ja lentokonetta saastuttavat enemmän. Siksi meillä on paljon eri syitä vaatia taas kerran tätä johdonmukaisuutta ja auttaa esittelijää Inesia niin, että voisimme saada aikaiseksi konsensusesityksen, joka on myös tehokas ja käytännöllinen. Ja Kilyn. Kiitos sitten edustaja Kyllönen. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset raportoirille hyvästä ja asiantuntevasta raporttiluonnoksesta. Tein luonnokseen muutamia muutosehdotuksia, joista aivan keskeisin koskee EUn ja ylipäänsä julkisen rahoituksen kohdentamista nimenomaan post-COP21 tilanteessa. Minusta on aivan välttämätöntä, että me pohditaan jatkossa rahoituksen käytön kriteereitä ja tavoitteita täysin uusilta lähtökohdilta. Liikenteen vähähiilistämistavoitteen pitää olla ykkösenä, emmekä me yksinkertaisesti voi enää ohjata julkista rahaa hankkeisiin, jotka kiihdyttävät ilmastonmuutosta. Ja tämä on huomioitava myös kaikessa TNT-politiikassa. Valitettavasti vaikuttaa edelleen siltä, että täällä Euroopassa – rahan jakaminen johonkin, mikä saattaa auttaa tulevia sukupolvia ja heidän elämäänsä ja voi olla ehkä jopa samanaikaisesti poissa meiltä nykyiseltä sukupolvelta, niin se tuntuu olevan melkein poliittisesti mahdotonta ja siitä olen kyllä erityisen surullinen ja toivon, että me pystyttäisiin rohkeasti auttamaan myös niitä tulevia sukupolvia eteenpäin, eikä vaan aina tuijottamaan omaan napaamme. Kiitos. Vielen Dank, jetzt Karima Deli. Kiitos sitten Karima Deli. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia esittelijällemme edustaja Aja Senderille. Kun tarkastelin tätä mietintöä, me mm, pari kysymystä esitimme. Ensinnäkin, mitä on kestävä logistiikka? Ja toinen kysymys, mitä on multimodaalinen politiikka sellainen, joka olisi todella tehokasta? Kestävä logi- logistiikka on logistiikkaa, joka ää, äh, on hiilijärkevämpää. Siitähän on kyse. Ja kaikki äh, tehdään, jotta maanteiltä siirrettäisiin vähemmän saastuttaviin kuljetusmuotoihin rautateille tai vesistöliikenteeseen kuljetusta, mutta tästä olemme valitettavasti hyvin, hyvin kaukana. Täytyy muistuttaa siitä, että syyskuussa parlamentissa Strasbourgissa meillä oli ympäristö- ja liikenne yhteistilaisuus, jonka nimi oli uusi rekkakuljetus. Eli siellä oli kaksi esimerkki kuorma-autoa nyt ja 20 vuoden kuluttua, ja tässä erona oli energiatehokkuus näiden kahden mallin välillä. Kolme prosenttia oli vain tämä ero. Mitä tämä tarkoittaa? Tämä tarkoittaa sitä, että mitään kehitystä ei ole tapahtunut hiilidioksidipäästöjen alalla. Vaikka muut sektorit ovat tämän muutoksen aloittaneet eh, teknologisesti ja huomaamme, että jos tarkastelemme vain kuljetusta, kun puhumme logistiikasta, mitä edistystä ei tapahdu. Minä henkilökohtaisesti olin sitä mieltä, että meidän pitää luoda eurooppalaiset hiilidioksidinormit myöskin raskalle eh, maantieliikenteelle ja eh, investoida näihin uudistuksiin. Me siis esitimme kaksi tarkistusta. Ensinnäkin on aivan korkea aika, että Eurooppa luo todellisen logistiikkakaavion, erityisesti kaupunkia ajatellen. Ja tämä tarkoittaa sitä, että me otamme mukaan tästä lähin innovoivia ratkaisuja, kuten esimerkiksi ähm, maantieliikenteen rahdin koontijärjestelmät, äh, järjestelmät, jotka estävät jotka pyrkivät pienentämään ympäristöllisiä vaikutuksia. Ja meidän pitää korostaa myöskin sitä, että meillä pitää olla paremmat yhteydet esimerkiksi rautatieliikenteen ja suurten teollisuusalueiden välillä. Tässä olisin hyvin varovainen. Meidän täytyy varmistaa se, että kaikki nämä elementit otetaan kompromissikeskusteluissa mukaan, sillä ellei meillä ole selkeää tiekarttaa, erityisesti tämän logistiikkakysymyksen suhteen, en usko, että pääsemme tulevina vuosina eteenpäin. Kiitoksia. Vielen Dank, jetzt Kiitos sitten edustaja Tosinovski. Děkuji, pane předsedo, za slovo. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Pyytäisin anteeksi sitä, että tulin myöhään paikalle, mutta minun oli käytettävä puheenvuoro ITRE-valiokunnassa ja tehän tiedätte, että kaikki asiat on vaikea hoitaa saman aikaan. Haluaisin kiittää esittelijää tehdystä työstä, sillä itse asiassa tämä mietintö on todella tärkeä. Logistiikka liikenteen alalla on todella oleellinen asia ja tämän pitäisi olla eurooppalainen hanke. Tällä tavoin voitaisiin saada avoimet yhtenäiset markkinat. Meillä on olemassa kansallista infrastruktuuria TNT-verkkojen muodossa, mutta meidän pitää huomioida subsidiariteettiperiaate, koska itse asiassa voi tulla ongelmia liittyen tähän yhteiseen toimintatapaan. Ja tässä on viittauksia myös Galileo-hankkeeseen ja halutaan käyttää hyväksi tämän järjestelmän mahdollisuudet, jotka ovat valtavat. Ja niillä voidaan myös auttaa eri ratkaisujen käyttöä ympäristön hyväksy ja täällä on viitattu polkumyyntiin liikenteen alalla ja usein tässä taustalla on kuitenkin protektionismia. Jotkut vastustavat yhteyttä yhtenäisiä markkinoita. Taas kerran kiitokset esittelijälle. Minä olen hänen käytettävissään. Voimme laatia yhdessä kompromissitarkistuksia. Kiitos. Danke sehr. Und jetzt für... Kiitos. Nyt komission puolesta Mark Kupczynski. Uh, thank you, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää. Puhun lyhyesti, sillä ymmärrän, että kävitte hyvin kattavaa tasolta hyvin kattavan esityksen komissiota, kun tämä mietintö esitettiin, joten en toista sitä, mutta ensinnäkin halusin sanoa, että se, että 200 tarkistusta on jätetty, osoittaa, että tämä, tähdittyy paljon mielenkiintoa ja että tätä pidetään hyvin tärkeänä. Tätä aihetta tämän logistiikka ja multimodaalinen liikenne. Toivon, että muillakin osa-alueilla autatte meitä tekemään tästä teemasta tärkeän, kun puhutaan liikennemuotojen roolista, sillä tämä on monimutkainen aihe, jolla on monia ihmisiä, jotka, joita se kiinnostaa, mutta joskus on niin että hankaluuksia. On sitä takia ja Mäisenderin mietintöä erinomaisena, mitä tulee tarkistuksiin. Mielestäni on äärimmäisen tärkeää, että aina pyritään keskittymään asioihin, jotka ovat kaikkein relevanteimpia logistiikalle – Tiedämme kyllä, että kaksi TNT-koordinaattoria valmistella asiakirjaa, jossa tarkastellaan multimodaalisuutta ja logistiikkaa. Saatte mahdollisuuden kyllä kuunnella päivitystä ensi vuonna. Ja monet tarkistukset, joissa tarkastellaan digitalisoitumisen tarvetta, ottivat esille tämän hiilen määrän vähentämisen, ja sen, miten tehokas logistiikka voi vaikuttaa alan politiikkoihin ja sen, miten saavutetaan COP21 tavoitteet. Sitten pitää vielä muistaa kysymys, että siitä parannetaan Euroopan talouden teollisia aspekteja, nämä kaikki aiheet tuot varmasti myös tässä uudessa raportissa esille sitten ensi vuonna. Komissio kyllä tunnusti, miten tärkeää logistiikka on sisällyttämällä sen rahti aspekteihin, jotka on TNT-politiikoissa, mutta olemme huomanneet myös, että usein oikean hankkeiden määrän saaminen voi olla haasteellista ja toivon, että teidänkin raportin myötä saadaan huomiota sille, että puuttumatta kunnolla multimodaaliin tavaraliikenteeseen emme onnistu sen kanssa, että saadaan toimivat multimodaalit käytävät ympäri Eurooppaa ja että sen myötäsi multimodaalinen Euroopan laajuinen liikenneverkko. Tässä on paljon työtä varmasti esittelijälle ottaa huomioon näin moni tarkistus, jossa, jotka ovat eri luontoisia, mutta komissio on valmis tekemään työtä edustajalla Senderin kanssa, jotta kompromissitarkistukset saadaan heijastelemaan valiokunnan jäsenten aikomuksia. Kiitos. Yeah. Kiitos. Nyt vielä kerran Ines Ailasender. Sí, muchas gracias, presidente. Bueno, pues Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoja ja komission edustajaa näistä parannusehdotuksista. Minä voin rauhoittaa edustajia Bilbao ja Deli siinä mielessä, että tekninen innovaatio ja digitalisointi niiden kautta voidaan vähentää ainakin byrokraattisia velvollisuuksia ja logistiikan ympäristövaikutuksia. Ja sitten tämä johdonmukaisuus, eli pyritään löytämään sellaisia tapoja, joilla jäsenvaltiot suunnittelussaan ja suunnittelun täytäntöön panossa, sillä me voin nyt havaita, että usein suunnitelmat ja täytäntöpano olivat etäällä toisistaan. Eli jos ajatellaan sitä, mitä neuvoston kokouksessa oli päätetty myös rahoituksen osalta, niin olisi hyvä saada sellaisia mm, toimia, jotka mm, olisivat ehkäiseviä tai kannustavia, jotta tämä onnistuisi. Ja pitää miettiä myös sitä, miten tämä uusi perustaa verrattuna COP21 ja COP22, niin tämä uusi logistiikka, tavara liikenteessä voitaisiin sen osalta saada vaikutukset vähennettyä minimiin. Minulla on jo ehdotuksia ja olisi hyvä aloittaa työ teidän kanssanne, jotta voidaan miettiä sitä, miten nämä teidän ideanne voidaan ottaa mukaan. Ne ovat oikein mielenkiintoisia. Kiitos. Kiitos. Äänestys on 5. joulukuuta valiokunnassa. Seuraava kohta. Euroopan investointipankin rahoitustoimintaa koskeva vuosikertomus. Valmistelija on Boguslav Liberatski. Olkaa hyvä. Thank you very much, President. First... Paljon kiitoksia puheenjohtajan. Vain aluksi haluaisin korostaa sitä, että mietintöni todennäköisesti ei tule olemaan niin äm, ristiriitainen, mutta aikaa se vie. Hiljaisuutta muuten tämä ei onnistu. Only about... Sillä me puhumme nyt vain rahasta ja vain yhdestä pankista. Eli hyvää syytä kiistoihin ei ole. Kipieni. Thank you very much. It has been submitted about... Paljon kiitoksia. Noin 80 tarkistusta esitettiin. Me tarkastelemme niitä varjoesittelijöiden kanssa. Ja mm, muuten paljon kiitoksia kaikille, jotka ovat eh, esittäneet näitä tarkistuksia. Me olemme seitsemän eh, kompromissitarkistusta valmistelleet. Ja nämä kompromissit vievät yli, kattavat yli 50 yksittäistä tarkistusta. Eli lopulta hirvittävän paljon tarkistuksia ei jää äänestyksiin. Erityiskiitokset haluaisin osoittaa Dominik Reikeelle, Robert Zillerille, edustaja Kolinskalle, Snarjasille ja Delille. Paljon kiitoksia osallistumisestanne. Uskoakseni teillä on teksti joten en nyt liikaa mene yksityiskohtiin. Jos on kysymyksiä enemmän kuin mielelläni vastaan niihin. Ja muuten paljon kiitoksia sihteeristölle. Radek Pilar teki erittäin hienoa työtä. Kiitoksia puheenjohtaja. Dank. Kiitos. Seuraavaksi Robert Sile. I would like to start with, uh... Haluaisin ensinnäkin kiittää Pokuslavia kielteistä sanoista näihin tarkistuksiin, jotka minä jätin, ja hyvästä työstä tämän lausunnon parissa. Toivottavasti raportti on tasapainoinen ja se on tämä ensimmäinen vaihe tässä EIP-raportissa. Ja se, mitä käsitän tarkistuksissa, niin no keskustimme tästä herra Kataisen kanssa samoista kysymyksistä. Tulemme jatkamaan samaan suuntaan. Laadimme varmasti mietintöjä ja asuntoja esiristä, työ tulee jatkumaan. Toista vielä kiitos Boguslav työstäsi. Kiitos. Kiitos. Sitten Dominik Riki. Je vais essayer, je vais essayer d'être aussi... Yritän puhua mahdollisimman lyhyesti, yhtä lyhyesti kuin esittelijä kollega Robert myös halusin kiittää Boguslavia tästä hyvästä mietinnöstä, hyvästä yhteistyöstä. En ole samaa mieltä siitä, että kun rahasta puhutaan, niin sitten ei riidellä. Päinvastoin juuri rahasta yleensä keskustellaan kiivaasti, mutta olemme kuitenkin aika pitkälle samaa mieltä monesta asiasta. On käyty aika hyviä täydentäviä keskustelua, eli me tuemme hänen mietintään. Kiitos. Merja. Kiitos nyt Merja Kyllönen. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset raportööri Liberatskille tästä hyvästä luonnoksesta. On kaksi huomiota, joita koskien tein myös muutosehdotukset. Olen tässä toistanut lähinnä papukaijan tavoin jo tätä Pariisin ilmastosopimusta ja siihen liittyviä jatkoratkaisuja, miten julkiset resurssit on hyvä jatkossa suunnata, ja toistan sen myös tässä kysymyksessä ja EIPn rahoituksesta puhuttaessa. Toinen asia on se, että toivon, että me voitaisiin pian muuttaa ajatteluamme, emmekä me puhuisi pelkästään liikenneinfrasta ainoana ratkaisuna, vaan oppisimme näkemään, mitä me voimme tehdä olemassa olevan infran puitteissa kehittämällä tehostamalla liikenteen operointia ja erilaisia palveluita. Liikenteen palveluistuminen, automatisaatio kehittyy nopeasti ja henkilökohtainen pelkoni on se, että me teemme itse asiassa parasta aikaa hurjan määrän turhia tai vääriä investointeja pohjaten ne nykyolettamuksiin ja nykykäyttäytymismalleihin. Ja siksi ehdotinkin, että raporttiluonnoksessakaan ei puhuttaisi pelkästään liikenneinfrasta, vaan myös laajemmin liikennepalveluista. Kiitoksia. Kiitos sitten Kari Monsieur le Président. Kiitoksia puheenjohtaja. Minun ryhmäni kiittää tästä mietinnöstä. Haluaisin onnitella eh, esittelijä tästä hyvästä yhteistyöstä. Ja sanoisin, että mietintö kattaa erittäin hyviä kompromisseja ja lopultakin antaa todellisen tiekartan äm, keskuspankille, kuten tässä näimme komission jäsen Kataisen kanssa. Tämä mietintö näyttää keskuspankille, minkälaisia hyviä prioriteetteja meillä on milläkin alueella. Tämä keskittyy ö, kestävään liikkuvuuteen, ympäristöön, ilmastoon niin edespäin. Meillä ei tule olemaan ongelmia tukea tätä mietintöä huomenna. Ja vielä kerran onnettelisen esittelijä. Kiitos sitten George Bach. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin EPPn nimissä kiittää valmistelija Boguslavia tehdystä työstä. Olemme todenneet, että hän teki hyvin intensiivisesti töitä tämän aiheen parissa. Ja nämä seitsemän kompromissia voimme kaikki kyllä olla niissä samaa mieltä. Kattavastihan jo on investoitu liikennealan vuosikymmenten ajan, mutta edelleenkin on paljon työtä sen takia, että tämä lausunto ottaa kyllä huomioon pääkohdat innovatiiviset multimodaalit ratkaisut, jotka ovat mahdollisesti tasapainoisia kyllä, kuten aikaisemmat puhujat huomattivat liikennepoliittiset tavoitteet, COP21 ja niin edelleen. Kaikki tarkoittaa sitä, että valmistelija on ottanut nämä asiat huomioon. Ja se on mainittu täällä jo, kyllä. Joten pidämme tätä mietintöä hyvä, tai raporttia hyvänä sen takia. Kiitos vielä valmistelijalle. Kiitos nyt Isabella De Monte. Sì, grazie. Eh, L'intervento per ringraziare il relatore. Kiitoksia esittelijälle ja varjoesittelijöille. Kaikki se, mikä liittyy rahaan ja investointiin, siihen liittyen pitäisi aina olla konflikteja, mutta nyt ollaan kuitenkin yhteisellä tiellä. Tämä on oikein myönteistä. Hyvä, että huomioitte tehdyt ehdotukset, erityisesti ne, jotka koskivat TEN-T-verkostoja. Ne ovat hyvin tärkeitä Euroopan Euroopan yhdistämiseksi, mutta on ymmärrettävä, että vielä niitä on täydennettävä. Ja kiitos siitä, että huomioitte kaikki eri liikennemuodot. Ei ainoastaan maanteita, kun puhutaan saastumisesta. Ja sitten on verkkojen Eurooppa, rahoitus ja on selvää, että esirillä pitää olla vipuvaikutus, jotta tähän alaan voidaan investoida, erityisesti kun kyseessä on julkinen liikenne ja olisi tärkeää, että sijoitettaisiin matkustaja liikenteeseen vammaisille. Kiitos komission puolesta Amedeo Rizzo. Thank you, Chairman, and many... Kiitos puheenjohtaja ja kiitos myös eh, parlamentin jäsenille. Komissiolla ei ole mitään lisättävää tähän keskusteluun. Kiitos. Very short. Thanks. Niin, lyhyesti ja ytimekkäästi kiitos sitten vielä valmistelija. Thank you very much. Thank you. Paljon kiitoksia. Kiitoksia. Käytännössä minulla ei ole mitään lisättävää. Te sanoitte kaiken. Kiitokset näistä kauniista sanoista. Uskoakseni äänestys sujuu hyvin. Paljon kiitoksia kaikille, joille kanssa minulla oli mahdollisuus tehdä yhteistyötä, erityisesti varjoesittelijöille kiitokset ja tuottaa melkoista tyydytystä, että se minkä mainitsitte on itse asiassa mukana jo ja tästä johtuu varmaankin arvositte tekstiä. Kiitokset kaikille teille, kiitokset komissiolle näin lyhyestä puheenvuorosta, joka komission kantaa puolusti. Ja teillekin kiitokset puheenjohtaja. On die Abstimmung. Kiitos. Äänestys on huomenna. Damit kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. kohta. Robotiikkaa koskevat yksityisoikeuden säännökset. Tämä on lausuntomme Jurin mietintöön. Valmistelija on Georg Mayer. Hänen puolestaan edustaja Ajuto. Arno Ty. Vaan Arno Ty. Merci, monsieur le président. Euh, je... Kiitos puheenjohtaja. Pyydän anteeksi herra Mayerin puolesta. Hän ei valitettavasti päässyt tänne paikalle. Ensiksi on harmi, että vain muutama edustaja, joka on tämän alan edut asettanut Euroopan edun eh, edelle tässä lausunnossa, joka on nyt kuitenkin vain lausunto toiseen tekstiin. Ja tässä ei ole mitään poliittisia ajatuksia mukana, mutta valitettavasti heitä oli vain vähän. Suurin osa edustajista on toiminut demokraattisesti ja valitsijoiden tahdon mukaisesti, koska he tietävät, että nämä tällaiset muut kannanotot ovat haitallisia lainsäädäntötyölle. Kollegani Georg on ottanut huomioon nämä oikeanlaiset eh, tarkistukset. Tässä huomioidaan lähes kaikki se, mitä EPP, ECR ja ALDE ovat esittäneet ja niiden pohjalta pitäisi saada aikaiseksi tasapainottu lausunto. Niitä lähden liikkeelle mukaisista käsittelystä näille automatisoiduille ajoneuvoille. On kuitenkin sellaisia tarkistuksia, joita ei pysty ottamaan kompromisseen mukaan, niin edustaja Mayer on yleisesti ottaen niiden puolesta. Olen valmis vastaamaan kysymyksiin ja kommentteihin ja ennen huomista äänestystä toimitan nämä kommentin hänelle. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Luis de Granes Pascal. Sí, muchas gracias. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos edustaja Aron Tulle, kun hän on täällä edustaja Maieria edustamassa. Espanjassa sanotaan, niin kuin Ranskassakin noblesse oblige, eli on olemassa tiettyjä velvollisuuksia. Niin minun on nyt sanottava, että esittelijä on todellakin ollut ryhmineen muiden ryhmien käytettävissä ja kuunnellut heitä, niitä. Emme nyt mene näihin kompromissien erinäistä syistä, ja koska haluamme edistää sitä, että kompromissia saataisiin aikaiseksi, ne on kuitenkin selvää, että me voimme äänestää näiden puolesta. Ne ovat kyllä ihan kohtuullisia. Me haluaisimme tässä yhteydessä korostaa tärkeitä seikkoja, jotka tulevat esille, eli tietosuoja ja sitten eh, jos ajatellaan eh, tekijän oikeuksia liittyen eh, ohjelmistoihin, ja täällä korostetaan oikealla tavalla myös innovaatiota ja automatisoiden ajoneuvojen turvallisuus on huomioitu ja on nyt tärkeää huomioida nämä innovoivat tekijät. Eli toivottavasti nämä tarkistukset voidaan hyväksyä ja myös kompromissit, vaikka emme ole niissä mukana, niin olisi tärkeää, että lausunto voitaisiin hyväksyä. Kiitos. Vielen Dank. Jetzt Robert Siele. Kiitos nyt Robert Sile. Kiitos puheenjohtaja. Tashinowski on varustelija, mutta hänen pitää olla lentokentällä. Hän ei mene Intiaan, vaan Tsekin tasavaltaan on täällä hänen sijastaan, mutta hän pyysi minua sanomaan lähes sama kuin mitä De Grande sanoi. Eli ECR-ryhmä tukee kompromisseja jotka meidän lopuksi sitten tietysti tuemme lausuntoa. Kiitos. Danke sehr. Jetzt Merja. Kiitos Merja Kyllönen. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset raportöörille tästä luonnoksesta. Mielestäni on hyvin tärkeää, että parlamentti ottaa kantaa tähän ajankohtaiseen asiaan ja käsittelee sitä myös monen valiokunnan näkökulmasta. Luonnos oli varsin hyvä pohja, mutta siitä puuttu pari semmoista näkökulmaa, joita koskien jätettiin muutosehdotuksia. Ja haluttiin nimenomaan keskittyä myös muihin liikennemuotoihin. Minute, please, uh, Mayor. There's no translation into French. Ranskan tulkkauksessa ilmeisesti ongelmia. Jetzt geht's. Toimii. Once more, please. Should I start again? Okay. Eli kiitos raportöörille raporttiluonnoksesta. Minusta on tärkeää, että parlamentti ottaa kantaa tähän hyvin ajankohtaiseen asiaan ja käsittelee sitä laajasti monen valiokunnan näkökulmasta. Raporttiluonnos on hyvä pohja. Siitä puuttuu ehkä muutama näkökulma, joihin haluaisin vielä kiinnittää huomiota – ei pidä puhua pelkästään automaattiautoista, koska robotiikka tulee muihinkin liikennemuotoihin ja koskee ehkä kasvavissa määrin myös lennonjohtoa, luotsausta, merenkulkua. Ja meidän tietysti pitää pystyä tämäkin ottamaan huomioon jatkotyössä. Lisäksi olen hiukan epäileväinen sen suhteen, että robotiikka varsinaisesti tekisi liikennejärjestelmästämme ympäristöystävällisempää, sillä on totta, että historian merkit, merkit kyllä sen meille kertovat, että on innovaatioita, jotka, jotka ovat, tai joihin on luotettu ja uskottu, mutta ne eivät ole, ole tehneet meidän liikkumisesta sen vaivattomampaa ja helpompaa kuin aiemminkaan. Ja tietysti lähtökohta pitää olla se, että me monin eri tavoin ja monin eri ratkaisuin haetaan kestävää liikennejärjestelmää ja välillä olen vähän huolestunutkin siitä ajattelusta, että mietitään automatisaation ratkaisevan kaikki meidän kestävyysongelmat liikennejärjestelmän osalta. Toivoisin, että meillä olisi aina laaja paletti vaihtoehtoja ja ratkaisuja pöydällä, kun näitä päätöksiä tehdään. Kolmantena asiana haluan muistuttaa yhden välttämättömän ylikansallisen ja, ja talousalueiden ylimenevän äh, yhteistyön asian. Yhdysvallat on julkaisseet äh, hiljattain oman liittovaltiotason suosituksensa automaattiajoneuvoja koskien, jossa pyritään ratkaisemaan automaattiajoneuvoilla liikennöitävyyden ongelmat liittyen osavaltiorajoihin ja Pohjois-Amerikassa sekä Aasiassa tapahtuvaa kehitystä meidän kannattaa kyllä seurata hyvinkin tarkkaan. Siellä on juuri julkaistu From Internet to Robotics tiekartta, jossa otetaan hyvin harkitusti ja laajasti kantaa koko robotiikan yleistymiseen ja hyödyntämiseen liittyviin kysymyksiin ja ongelmiin. Ja se on hyvin mielenkiintoinen kokonaisuus. Ja ihan lopuksi haluan kyllä korostaa sitä, mitä olen sanonut tuossa aiemminkin, että huomioiden kaikki se teknologinen kehitys meidän pitää hyvin tarkkaan miettiä, mitä tulevien 50 vuoden aikana tulee tapahtumaan ja pohtia myös siinä suhdetta infraan, infran rakentamiseen ja uusiin hankkeisiin, mitä ja minkälaista infraa me oikeasti ja aidosti tarvitsemme. Meidän ryhmämme tukee tätä raporttia ja äänestämme sen puolesta huomenna. Kiitoksia. Danke sehr. Jetzt Karima. Kiitos sitten Karima Deli. Merci, monsieur le... Kiitoksia puheenjohtaja. Meidän ryhmämme pitää tätä mietintöä ongelmallisena siksi, että se ei korosta kylliksi todellista aihetta. Kyseessä on ennen kaikkea se, että me, meidän pitää esittää kys, uusia kysymyksiä. Kysymys ö, kansallisvastuullisuudesta, vastuusta, kun robotteja käytetään. Merja Kyllönen kollegamme toi tämän esiin. Liikennevaliokunnassa usein on taipumus ajatella, että kyseessä ovat vain itseään ohjaavat autot, mutta nämä laitteet ovat moninaisia nykyisin. Luonnollisesti meillä on autoja, mutta tämän lisäksi meillä on lennokkikysymys. Ähm, uudet syntyvät liikennelaitteet. Nämä kaikki laitteet ovat sellaisia, että niitä ohjataan kaukaa tai niillä saattaa olla jopa älykästä toimintaa. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy pohtia sitä kysymystä, mitä tapahtuu onnettomuuden sattuessa. Onko tarpeen, että meillä on säätelypuitteisto nimenomaan sitä varten, että todettaisiin kuka vastaa laitteen valmistaja, käyttäjä, laitteen myyjä, jos tällainen onnettomuus tapahtuu. Tämä on todellista problematiikkaa. Uskoakseni tällaista vastausta meillä ei vielä ole. Sitä ei ole tässä mietinnössä mukana, eikä sitä ole ollut pohdinnassa, koska nyt etenemme erittäin nopeasti tämän vallankumouksellisen teknologian alalla. Meidän täytyy pohtia näitä vastauksia ja meidän täytyy antaa Euroopan komissiolle erittäin vahva viesti, että sen täytyy tarttua mahdollisimman nopeasti tähän kysymykseen ja että se ehdottaa lainsäädännöllistä puitteistoa, eli siis tekee lakialoitteen, sillä me emme voi sallia muuta. Teknologia ei jää meitä odottelemaan, se etenee erittäin nopeasti. meidän täytyy taata tietynlainen turvallisuus, meidän täytyy taata vastuullisuus. Näissä tapauksissa meidän täytyy ennakoida myös siksi. Kiitoksia. Vielen Dank. Kiitos paljon nyt Matthijs van Miltenburg. Um, excuses voor mijn late komst. Kiitos puheenjohtaja. Anteeksi, että tulin paikalle myöhään. Aikataulusta ollaan itse asiassa edellä. Tämä on minun lausuntoni hyvin tärkeään mietintöön, mutta on hyvin tärkeää, että tämä valiokunta nimenomaan paneutuu tähän asiaan koska on tällaisia ajoneuvoja, jopa lennokkeja, joilla on todelliset tulevaisuuden mahdollisuudet. Eli nyt on hyvin kohdennettava nämä ajatukset tässä juuri valikunnan valmistettavassa lausunnossa. Mutta tässä on nyt ongelmia, koska on aika paljon erilaisia tarkistuksia. Jotkut ovat naulan kantaan osuvia, toiset taas eivät. Ja kompromissi kaksi on hyvä. Sinne on otettu 19 tarkistusta mukaan. Mutta itse asiassa tämä on ehkä vienyt tältä kompromissilta jonkun verran pohjaa. Siellä oli jotain virheitäkin, mutta mutta tässä lopulta ehkä käy niin, että siitä unohtuu kaikista tärkein asia. Ja siksi olisi parempi käyttää näitä yksittäisiä tarkistuksia, eikä sittenkään tätä kompromissia. On harmi, että emme pystyneet erottautumaan muista poliittista ryhmistä ja esittämään sellaisia kompromisseja, jotka olisivat toimivia, mutta yhä vielä myös oikein kohdentettuja, mutta saapa nähdä, miten sitten huomisessa äänestyksessä käy. Sandro. Kiitos. Nyt Alessandro Desponde komission puolesta. Okay. Thank you. Uh, for... Kiitoksia. Minä totean vain pari sanasta tähän mietintöön liittyen ja näihin tarkistuksiin liittyen. Pidän tämän puheenvuoron lyhyenä. Uskoakseni me kaikki olemme samaa mieltä siitä, että, on, että tässä mietinnössä esiin tulleet kysymykset ja kompromissitarkistuksessa esiin tulleet kysymykset ovat tärkeitä. Komissio haluaisi tuoda esiin, että nämä kysymykset ovat sellaisia, että niitä käsitellään Ähm, CRDS-yhteydessä eh, ja liikenneväline foorumilla, myöskin GER ähm, aloitteen piirissä mm, pääosastoilla ja me käsittelemme myöskin yksityisyyden ja tiedonsaannin kaltaisia kysymyksiä. Kun tässä puhuttiin vastuullisuudesta ja vakuutuksista, minä olin GR20 30 kokouksessa ja juuri nimenomaisesti teollisuuden kanssa näitä seikkoja siellä pohdittiin. Viimeisenä haluaisin todeta, että meidän täytyy korostaa sitä, että automaatio ja automaattinen ähm, liikennevälinen ohjautuminen ovat äh, asioita, jotka täytyy ottaa ähm, suunnitelmissa huomioon. Ne ovat mielestäni tässä avan asiassa. Ähm, ja täytyy myöskin ottaa huomioon, että automaattinen liikenne tulee Ähm, vähentämään liikenneruuhkia. Meidän täytyy varmistaa, että automaattisesti äh, ohjautuvat liikennevälineet ähm, voidaan yhdistää muuhun liikenteeseen ja paljon komission työtä on kohdistunut tähän tuloksien alalla. Tulevina viikkoina me toivottavasti julkaisemme julkilausuman eurooppalaisesta ähm, älykkäiden liikenne järjestelmien osuuskunnasta, joka on tietyllä tavalla virstanpylväs alalla. Ja meillä on myöskin GR 2030 prosessi vuoteen 16 loppuun mennessä. Me ensimmäisiä tietoja tulemme näistä 2020 eli varhaisista automaattisista järjestelmistä julkaisemaan eh, ja myöhemmin tulemme julkaisemaan sitten GR 2030 prosessin eh, tuloksia 2018 todennäköisesti ja äm, huhtikuussa 2014 meillä tulee olemaan konferenssi tältä alalta. Haluaisin vakuuttaa, että komissio on aktiivinen ja pyrkii varmistamaan sen, että äm, kaikki nämä prioriteetit tullaan käsittelemään. Ja me haluamme myöskin varmistaa sen, että tämä ei ole yhteensopiva vain Euroopassa, vaan muuallakin maailmassa. Ja me haluamme myöskin sanoa, että Galileon suhteen äh, Muutama viikko sitten komissio julkaisi avaruusstrategiansa. Tähän päättäisin huomenna. Kiitoksia. Vielen Dank. Kiitos, kiitos. Nyt vielä Mari-Kristin Arnoty. Monsieur le Président, puheenjohtaja, kirjasin tarkkaan kommentit. Kiitos kahdelle ensimmäiselle puhujalle, kollega Trova Kyllönen myös, jolla tiettyjä varaumia, mutta kuitenkin alustavasti antoi myönteisen kannan Rouva Delli. Kyllä, puhumme jo vastuusongelmista, Uskon, että komission edustaja ei nyt tarkennut tätä, mutta uskon, että kyllä tietysti tämä vastuullisuus, siviilivastuuongelma, problematiikka pitää ottaa listalle, mutta ehkä hieman myöhemmin. Tämä tulee herran no, pahoittelut, en kuullut nimeänne, niin Kirjasin tämän kyllä ja vien tämän eteenpäin herra Maierille, mutta minusta vaikuttaa siltä, että päinvastoin kompromississa, jotka Maier laati, hän yritti mahdollisuuksien rajoissa, no koska tarkoitus oli paljon, hän pyrki siis ottamaan huomioon ideanne enemmistön. No, mutta joka tapauksessa välitän hänelle kaiken tämän. Kiitos. Vielen Dank. Kiitos. Äänestys on huomenna. Sitten seuraavaistuslistan kohta kertomus miesten ja naisten yhdenvertaisen kohtelu periaatteen täytävanosta tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan alalla annetun neuvoston direktiivin soveltamista. Tämä on miet- lausuntomme FAMin laus- mietintöön. Jens Nilsson on valmistelija saa puheenvuoron. Tack så mycket. Jag ska vara föredömligt kort också. Jag ska börja... Kiitos. Paljon kiitoksia. Minäkin pidän tämän lyhyenä aina. Haluaisin aloittaa toteamalla, että hyvä, että valiokunta tämän lausunnon naisten asian valiokunnalle valmistelee. Monet äh, muut valiokunnat nähdäkseni ovat pidättäytyneet näin toimimasta. Mielestäni tämä on tyylitöntä naisten asian valiokunta vastaa hyvin horisontaalisista äh, läpileikkaavista kysymyksistä, ja ne on mahdotonta, etteikö tämä koskettaisi myöskin liikennesektoria, josta me olemme vastuussa. Meidänhän pitäisi äh, kaikissa valiokunnissa pohtia näitä asioita jurissa. Minä olisin Inkossa tai Itrassakin halunnut nähdä tätä pohdintaa, jotta saisimme tietää, mikä heidän kantansa on sukupuolten tasa-arvoon ja jakavatko he meidän näkökulmamme. Ja uskoakseni puheenjohtaja, kun tapasimme heidän edustajiaan esittämän kysymyksen, että hyvä tuolloin tämä kysymys esittää, mutta mennäkseni eteenpäin. Täällä ei ole paljonkaan tarkistuksia. Meillä on ollut varjostelijan kokous ja uskoakseni nyt meillä on sellainen teksti, jota kaikki varjostelijat voivat tukea. Minäkin haluaisin erityisesti kiittää varjoesittelijöitä heidän erittäin rakentavasta aktiivisesta yhteistyöstään. Nyt teksti on vielä parempi sen ansiosta. Toivottavasti huomenna me saamme laajan tuen lausunnolle. Kiitoksia. Dank. George Bach. Kiitos nyt George Bach. <clears throat> Ja, vielen dank. Kiitos. Haluaisin kiittää kollega Jens Nilssonia hyvästä työstä ja myös hyvästä yhteistyöstä, eli vain työstä, vaan myös yhteistyöstä varjoistelijoiden kanssa. Se oli erittäin hyvä. Tärkeimmät pointit olemme koostaneet yhteen. Olemme saaneet jotakin matkailusta. Kyllä se on hyvä. Se myös hygieniset vaatimukset taukopaikoilla. Ja sitten vastuukysymys julkisessa liikenteessä, jos on jotakin pahoinpitelyjä ja muita tapauksia. Nämä ovat meille tärkeimmät asiat, jotka halusimme mukaan. Meillä on myös hyvä tuntuma niin kuin valmistelijalla, että lausunnon voimme huomen ongelmitta suurella enemmistöllä äänestää läpi. Kiitos. Kiitos. Robert Sile. No, no, thank you, Chairman. It's, uh, Kiitos puheenjohtaja. Ei kommentteja. Meissner. Kiitos sitten sinne Meissner. Harmi. Robert Sille kyllä sen koskettaa miehiäkin, että naisille menee hyvin. No, mutta kiitos valmistelijalle. Hän on täysin oikeassa. Kollega Nilsson on niin, että tässä on kyse siitä, että tässä on kyse siitä, että onko naisilla yhteenvertainen pääsy näihin tavaroihin ja palveluihin ja komissio tätä tekee kyllä. Jos nyt tiedetään jo, että tämä koskettaa monia valiokuntia, niin no, useampi valiokunta olisi pitänyt kommentoida tätä tämä ei liittyvät välttämättä voimakkaasti liikennealaan, mutta jos nyt ajatellaan muassa matkavakuutuksia raskaana oleville naisille, no kyllä me nyt haluamme, että lapsia tulee maailmaan, joten ne pitäisi olla erilaista kohtelua. Ja tämä on totta kai tärkeää. Tai jos ajatellaan lastenvaunujen esteettömyyttä, kaikki tärkeitä asioita, meillä oli tästä suurta yhtämielisyyttä, tuimme tätä ja uskon, että huomenna kaikki kompromissit saamme läpi hienosti. No yksittäisiä tarkistuksia on totta kai, missä on pieniä eroja, mutta kaiken kaikkiaan tämä on erittäin hyvä lausunto ja minusta on hyvä, että liikennevaliokunta ei tässä väistellyt vastuutaan. Kiitos. Meijä. Kiitos sitten Merja Kyllönen. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos raportöörille tästä luonnoksesta ja kompromissiehdotuksesta, joihin voimme olla varmasti kaikki hyvin tyytyväisiä. Olen kyllä tosi iloinen, että liikennevaliokunta tätä asiaa on, on käsitellyt ja meille, meidän ryhmässä on ollut tärkeintä ensinnäkin naisiin kohdistuva häirinnän ja väkivallan ehdoton eliminointi liikennejärjestelmässä ja lisäksi pidän tärkeänä naisten työllistymismahdollisuuksien huomioimista ja ennen kaikkea tietysti parantamista liikennesektorilla. Naisten osuus ei tietysti myöskään kasva, vaan pelkästään toivomalla ja tekemällä papereita, vaan tarvitaan systemaattisia toimenpiteitä niin EU-tasolla kuin kaikissa jäsenmaissa, jotka tietysti tähtäävät siihen, että tietoisuus, alan houkuttelevuus ja työolosuhteiden kehittyminen ja koulutusjärjestelmä menee eteenpäin. Kiitos Jens ja kollegat erittäin hyvästä ja rakentavasta yhteistyötä työstä ja tietysti myös koko joukkueelle. Eihän me mepit yksinään tätä tehdä, vaan koko, koko tiimi aina porukalla. Kiitos. Danke sehr. Jetzt Karim Kiitos sitten Karim Adeli. Merci, monsieur président. Kiitos. Prends la parole au nom. Kiitos puheenjohtaja. Minä puhun kollega Kristelenin nimissä, koska hän ei valitettavasti päässyt paikalle, mutta hän korostaa sitä, että tämä lausunto on hyvä, voimme siihen yhtyä ja on tarkistuksia, joiden tarkoituksena on lopettaa naisiin kohdistuva syrjintä ja että on selvää, mikä on naisten eh, asema ja turvallisuus myös liikenteessä. Nämä on otettu huomioon, eli huomenna äänestämme tämän lausunnon puolesta. Danke sehr. Kiitos. Nyt Mari-Kristin Arnoty. Oui, merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia esittelijä tästä työstä. Kuitenkin minä en, ja tämä teitä hämmästytä. Minä en tätä lainkaan tulkitse samalla tavalla, sillä tämän mietintön sisältö ja vielä enemmän tietyt tarkistukset jättävät minut hiukan hämmentyneeksi. Ähm, nyt äh, Brysselissä pyritään, pyritään jälleen kerran kahden sukupuolen väliset äh, ähm, antropologiset äh, erot purkamaan, kun taistellaan tasa-arvon puolesta. Tasa-arvon pitäisi olla itsestään selvää, olipa kyseessä sitten tasa-arvolain edessä tai palkkatasa-arvo. Tässä vaikuttaa siltä, että kyseessä on suuri ongelma, johon Euroopan unionin pitäisi puuttua. Sehän on yhä valloillaan. Mutta tällainen tulkinta on valloillaan nyt joka paikassa yhteiskunnassa, myöskin liikennesektorissa siihen pisteeseen asti, että on tuskastuttavaa, että meillä ei ole enemmän naisrekkakuskeja ja metronkuljettajia. Meidän pitäisi siis antaa enemmän mahdollisuuksia ähm, tasa-arvoa tukeville toimijoille ja äh, sekä mm, monikansallisille yrityksille nyt äh, subsidiariteetti periaatteen kustannuksellako. Ja kun minä luen näitä tarkistuksia siitä, että Euroopan unioni ei kylliksi harjoita äm, näitä sukupuolen suosivia politiikkoja, tai että meidän pitäisi luoda neutraaleja äm, tai mukaan ottavia liikennemuotoja, jotta minä ymmärrä sitä yhtään mitään. Kun minä luen nämä monet tarkistukset, joissa toimivaltaisia virka, tahoja pyydetään tukemaan polkupyörän käyttöä, polkupyörän käyttöä erityisesti naisten tukemista, jotka tulevat sellaista uskonnollisesta tai mieskeskeisestä kulttuuripiiristä, joka ei tue tällaisen liikennemuodon käyttöä. Täytyy vakuuttaa, että minulle pakko lukea tämä monta kertaa, kun nyt, ymmärtää, mitä ihmettä tämä tarkoittaa. Tarkoittaako tämä, että tässä ei haluta nimenomaisesti mainita, että islamilaiset arvot eivät ole eurooppalaisten arvojen kantaisia, Mutta tässä ei puhuta kuitenkin tästä islamisaatio-ongelmasta, joka kohtaa meidän maitamme. Ja sitten tämä välillä ihmeellinen terminologia. Tässä puhutaan liikenne muodoista ja tasa-arvoista, mutta vaikuttaa siltä, että eräille vaikuttaa äh, että vastuun määritteleminen riittää, mutta meidän pitäisi todellisia kysymyksiä sen sijaan esittää, sillä meillä on todellisia kysymyksiä liikennesektorilla ja äm, tämän seurauksena meidän pitäisi puuttua siihen politiikkaan, jota on harjoitettu muutama, muutamien vuosien ajan ja tähän vastuuttomuuteen mm, liikennesektorilla sen sijaan, että meillä olisi tällaisen melkoisen ideologisesti värittyneitä mietintöjä. Tässä luonnollisesti puhun nyt ähm, naisten asian valiokunnasta. Kiitoksia. komissio puolesta Maivan de DG just pääosasto. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Valitettavasti Just pääosasto ei päässyt tänne tänään paikalle puhuneiden puolestaan. Pyydän siis anteeksi vielä. Muutama lyhyt viesti. Ensinnäkin haluaisimme kiittää valiokuntaa siitä, että tämän asian on otettu kantaa. Se on hyvin tärkeä asia ja on hyvä, että te olette siihen antaneet lausuntonne. Mitä tulee direktiivin täytäntöönpanoon, haluaisimme korostaa sitä, että kaikki jäsenvaltiot ovat ryhtyneet toimiin direktiivin täytäntöönpanemiseksi. Emme mekään oikein haluaisi tässä vaiheessa esittää tarkistuksia. Haluaisimme keskittyä direktiivin täytäntöönpanoon ja keskittyä tiedonkeruuseen ja seurantaan. Mitä tulee näihin työasiakirjoihin, komissio aikoo tutustua näihin ehdotuksiin ja pöydällä tällä hetkellä on ajatus, että voitaisiin tehdä tutkimus eh, liittyen Euroopan parlamentin ehdotuksiin. Kiitos sitten vielä Jens Nilsson. Kiitos ja kiitos tuestanne ja kaikesta, mitä sanotte ensimmäisen kerran, kun keskustelimme tästä, niin valtavirtaistaminen tarkoittaa sitä, että jätetään keskustelua jokin sanotaan, että tämä ei liity ainoastaan naisiin, vaan kaikkiin, kaikkiin ihmisolentoihin, oli sukupuoli mikä tahansa. 15 vuoden, vuoden ajan jo olen työstänyt tätä ja kun päätimme siirtää tuota tapaa kuullaksemme kaikkia kansalaisia, kuullaksemme kaikkien kannan. Meidän pitää sanoa, mikä on kantamme suhteen sukupuolten myös kaupunkien aluesuunnittelun tasolla, kaikilla tasoilla. Valtavirtaistaminen tarkoittaa sitä, tämä mainstreaming, että pitäisi olla kaikkien ihmisten kun, ö, asiat, jotka pitäisi ottaa huomioon, kun kehitetään yhteiskuntaa. Yeah. Kiitos. Äänestys on huomenna. Näin ollen tämän päivän kokouksemme päättyy. Jatkamme piakkoin suljetuin ovin koordinaattorin kokouksella.